collègues, je vous propose de euh, reprendre. Hyvät kollegat, ehdottaisin, että jatkaisitte lomakulmisten kertomista sitten valiokunnan kokouksen jälkeen. Toivottavasti loma oli mukava. Tervetuloa takaisin meille kaikille tänne töihin. Meillä on esityslista, joka on todella pitkä. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Haluaisin ensin sanoa, että sitä muutetaan seuraavalla tavalla, eli kohta 12, jossa tarkastellaan Papadopouloksen ehdotus, joka koskee tutkimusopiskelua ja niin poispäin. Tapahtuaan kolmasimmainen kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä. Tämä tulee ennen kohtaa 10 joka on Edith Bauerin esitys, joka koskee työntekijöiden vapaata liikkuvuutta. Jos kukaan ei vastusta, nämä kaksi esittelijää eivät ole paikalla, mutta heille tämä kuitenkin sopii tämä muutos. Tämä siis hyväksytään. Ja sitten kohta kaksi. Meillä olisi kuusi ilmoitusasiaa. Ensinnäkin lisätään budjettivaliokunnan lopullista mietintöä, joka koskee monivuotista rahoituskehystä. Te varmasti muistatte, että valiokuntamme antoi lausunnon tämän asian liittyen menettelyn alkuvaiheessa ja meidän pitäisi nyt miettiä, pitäisikö työllisyysvaliokunnan uudelleen valmistella lausunto tässä loppuvaiheessa, mutta kun neuvoston kanssa on neuvoteltu, budjettivaliokunta hyväksyy ehdotuksen, joka koskee monivuotista rahoituskehystä 11.9. alkaen. Ja sen takia työllisyysvaliokunta ja kaikki muutkin valiokunnat, joilta lausunto on pyydetty, silloin kun laadittiin välikästä mietintöä, eivät voi tässä vaiheessa nyt enää uudelleen ottaa asian kantaa, erityisesti koska ainoa asia, mitä budjettivaliokunta sanoo, on sopiiko sille vai eikö neuvottelun lopputulokset. Ja tässä vaiheessa haluaisin muistuttaa seikasta, jonka jo tunnettekin, eli tämä asia piti ottaa tiistain täysistunnon esityslistalle, mutta sitä lykätään myöhempään vaiheeseen ja näin myös äänestystä ja asia menee lokakuun toiseen istuntoon, eli sellaiseen vaiheeseen, jossa ollaan päästy sopimukseen mahdollisimman suuresta osasta oikeusperustaa ja tämä koskee meidän osaltamme mietintöä, josta vastaa Jutta Steinbrücke ja jota kutsutaan nyt insiksi, enää psiiksi. ja toivomme, että tähän lokakuun toiseen istuntoon saataisiin kaksi muutakin asiaa käsittelyyn, eli Euroopan sosiaalirahasto ja myös globalisaation mukautumisrahasto asia. Meillä on yksi neuvostossa ja kyseessä on rahasto, jolla eh, autetaan kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia. Tästä ei ole vielä sopimusta ja ilmeisesti lokakuussa asiassa ei vielä edetä. Meidän pitäisi kuitenkin määritellä ne ehdot, jotka ovat vähimmäisehdot sille, että tämä asia pääsisi eteenpäin, ottaen huomioon, että Emil Kostelon mietintö on saanut selvää tukea täällä ja myös täysistuntoäänestyksissä. Parlamentin puhemies on niihin viitannut kontaktiryhmän kokouksissa, jossa asioita käsiteltiin eilen, niin tämä tekee selväksi sen, että parlamentti pitää asiaa tärkeänä. Tämä pitäisi sitten vaikuttaa siihen lokakuun toisen istunnon äänestykseen. Ja toinen asia, jonka haluaisin mainita, on konferenssi, jonka valiokunta järjestää neljän viraston kanssa, josta on vastuussa samoin kuin vuonna 2011. Ja nyt puhutaan eurooppalaista mallista, sosiaalimallista, joka on tärkeässä asemassa kilpailukykyä vaaratin ja korostetaan sitä, miten nämä neljä virastoa voi edesauttaa tätä asiaa. Tämä tapaaminen on 25 syyskuuta 9.30-13 ja meillä on sitten valiokuntakokous sen jälkeen ja seuraavana päivänä. Te olette saaneet jo kutsun sinne. Konferenssiohjelma toimitetaan ensi viikolla ja toivottavasti moni tulee paikalle keskustelemaan. Ja voin nyt ilolla myös kertoa teille, että nyt ei ole käynyt niin, että tulkkausta olisi jouduttu peruuttamaan missään vaiheessa ja olemme käyttäneet siis varmaan hyvin. Ja seuraava seikka, josta haluaisin kertoa teille, Tämä koskee tätä FLTtä, Flight Time Limitation, asiasta on kyse kaikkea. Tämä asia varmasti kovasti eh, kiinnostaa. Erityisesti ammattiyhdistysliike on siinä päällypääsmänä tässä puhutaan työajasta, ei ainoastaan lentokapteenien, vaan kaikkien lento, koko lentohenkilökunnan työajoista. Ilmailu alasta on siis kyse. Tiedätte, että liikennevaliokunta on tästä asiasta vastuussa. Tämä on sellainen äh, asia, jossa komissio on komitologian pohjalta lähtenyt toimimaan ja ottanut huomioon ESAn ehdotukset. Me olemme pitäneet kuulemistilaisuuden. Olen ollut yhteydessä koordinaattoreihin, jotka ovat vastanneet myönteisesti, että voitaisiin liikennevaliokuntaan olla yhteydessä ja sanoa, että me vähän epäilemme sitä, pystyykö parlamentti validoimaan nämä komitologia ehdotukset ja me emme myös olla yhteydessä oikeudellisen osaston varmistaa, onko kyseessä todellakin ainoastaan liikenneasiat ammattiliittojen lähettämissä kirjeissä sanotaan, että Euroopan tasolla niitä ei ole kuultu. Tässä pitää eräs seikka huomioida. Ammattiliitto on ehkä kuultu siinä mielessä, että ne ovat tavanneet niitä viranomaisia, jotka komitologia normeja valmistelevat, mutta heitä ei kuitenkaan ole kuultu. Ei otettu siis kuuluvin korvista, mitä ammattilijat ovat sanoneet. Ja sen takia e, meillä on ollut näitä yhteydenottoja sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Ja riippumatta siitä, millä tavoin nyt koordinaattorit saavat tästä asiasta kuulla, haluaisin kertoa tälle kuitenkin, tästä kuitenkin koko valiokunnalle. Ja sitten viides ilmoitusasia Haluaisin kertoa, että Kristina Hellara on tullut mukaan työ, työllisyysasian valiokuntaan avustajan ominaisuudessa, mutta hän ei ole paikalla. Sitten kun hän tulee paikalla, niin sitten hän esittäytyy muille. Miksi hän ole paikalla? No ei tiedetä. No niin, mutta hän on nyt kuitenkin tällä Mutta täällä on kyllä varmasti paljon töitä. Ja sitten vielä mainitsin, että tämä menee webstreaminginä suoraan avaruuteen. Ja sitten seuraava kohta. Ja tämän esittelijä tai valmistelija ei ole paikalla. Kohta kolmen. Valmistelija ei siis ole paikalla ja siksi esitän, että menemme kohtaan neljä. Ja näin voinkin antaa Marian Härkinille puheenvuoron. Hän kertoo neuvotteluista neuvoston kanssa Euroopan globalisaatiorahastosta. Ja hienoa, että tässä yhteydessä esitellään paikalla. Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Eli meillä on ollut yksi epämuodollinen kolmikantakokous puheenjohtajakauden komission ja parlamentin kesken ja olemme saaneet alustavan sopimuksen kahdesta kysymyksestä. Ensinnäkin tämä maatalouden erityisjärjestely poistaminen ja sitten toiseksi tämän, tämän asetuksen soveltamisala. Ja tässä siis puhutaan tästä globaalista rahoitus- ja talouskriisistä, kuten tiedätte, parlamentti pyysi, on pyytänyt tätä useaan kertaan. Ja sitten Teknisistä asioista on keskusteltu ja alustavasti niistä on sovittu muun muassa interventiokriteerit, artikla 4, artikla 9, täydentävyys sitten tasa-arvo, artikla 10, artikla 12, artikla 14 ja sitten artikla 15 sekä artikla 16 hallintoasiat sitten ja artikla 22. Tämä saattaa nyt kuulostaa siltä, että olemme saaneet useimmista asioista sovittua, mutta näin ei ole. Itse asiassa ydinkysymyksiä on vielä käsittelemättä. Yksi suurimmista kysymyksistä on se, että neuvosto on tehnyt ehdotuksen ottaa mukaan nuoret ihmiset, eli 15-24-vuotiaat ihmiset mukaan ehdotukseen. Tämä toimii, jos jäsenvaltiot käyttävät EGR irtisanomisiin, jos jäsenvaltiossa yksikin näistä työntekijöistä voi saada tukea tästä nuorisoaloitteesta tämä jäsenvaltio voi hakea tukea näille 15-24-vuotiaille. Tähän liittyy vielä muutamia yksityiskohtia, mutta tämä ei mielestäni kuulu asetuksen nykyisen soveltamisalaan, mutta käsittelemme asiaa juuri tällä hetkellä lisäksi. Me käsittelemme työntekijän määritelmää, kuulisi, kuuluisikin siihen esimerkiksi vuokratyöläiset tai millä tavalla ne, he siihen kuuluisivat. Lisäksi meillä ei ole yhteisrahoituksesta vielä sopimusta, kuten muistatte, komissio ja valiokunta päättivät asteittaisesta yhteisrahoituksesta jäsenvaltiosta riippuen, ähm, riippuen myös jäsenvaltion taloudellisesta tilanteesta. Ähm, mutta neuvosto on puhunut vain yhdestä yhteisrahoitusprosentista. Joka tapauksessa meillä ei vielä ole sopimusta ja vaikea kysymys ovat myös nämä ää, personalisoidut palvelut. Ja tähän kuuluu esimerkiksi liikkuvuustuet ja työnhakutuet – niin nämä ovat näitä henkilökohtaisia palveluja siis. Seuraava epämuodollinen kolmikantakokous on tänä iltapäivänä ja meillä on neljä kolmikantakokousta suunniteltuna, kun otetaan huomioon, että kuten tiedätte, neuvostossa meni kauan aikaa saada minkälaista sopimusta aikaiseksi EGRstä. Ja e, katsotaan nyt, saammeko kolmen e, kokouksen aikana sopimuksen aikaiseksi. Se on minun mielipiteeni siis. Kiitos. Kiitos. Onko puheenvuoron pyyntöjä? Frenin Darnen, olkaa hyvä. Pari sanaa, puheenjohtaja. Minä haluan vahvistaa sen, minkä tässä esittelijä äsken sanoi tästä pöytäkirjasta. Minä totean, että neuvoston eh, neuvostossa asenne on sellainen, että on hyvin vaikea päästä sopimukseen, eikä oikein tiedetä, että mikä kuuluu kenenkin vastuualueeseen. Tämä asia on hyvin vaikea näköjään saada päätökseen. Työntekijän määrittelykysymys eh, varmaankin ratkeaa ja sitten yhteisrahoitus, siinä sekinäkin varmaan edistytään. Ja sitten nuorisoon liittyen. Mm, tässä odotetaan rahoitusta, mutta tässä pitäisi ottaa myöskin nuoret työttömät huomioon, mutta minun mielestäni se on vähän kanssa vaatii vielä lisää ajatusta pitäisi löytää ratkaisuja. Tässä sitten vielä tämä uudestaan, voidaanko tämä asia ottaa uudestaan esille työntekijöiden puolelta? Oui, euh, merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes Onko muita puheenvuoropyyntöjä? neuvottelutiimin vastuuhenkilön haluaisin kiittää puhuja ja voin yhtyä siihen, mitä täällä on sanottu, eli että parlamentin kannalta on hyvin vaikeaa nyt hyväksyä neuvoston poliittinen sopimus. Mehän tiedämme, että jopa globalisaatio rahaston hengissä säilyminen neuvostossa, siitä piti maksaa korkea hinta. Eli tämä ikään kuin sellainen säädös, jossa lähdetään sekoittamaan oikeusperustoja ja jotta voitaisiin nuorison työllisyyttä edistää, on luotu sitten sellainen vaara, että asiat voisivat kääntyä päälailleen tai että voitaisiin kierrellä näitä uusia määräyksiä. Ja kun tässä lähdetään näitä oikeusperustoja näin sekoittamaan, niin Tämä kyllä eh, tekee asiasta vaikeaa selkoisemman ja hankaloittaa eh, hallintotyötä ja on vaikeaa nyt eh, tarkalleen määritellä, mihin tarkoituksen kutakin rahastoa käytetään, josta me olemme siis vastuussa. Minä haluaisin tämän toistaa, tämän sanoin neuvottelutiimissä. On selvää, että on on se tahto antaa poliittinen viesti nuorisotyöttömyyden edistämisen osalta ja me haluamme ilman muuta olla tässä työssä mukana. Se on yksi meidän painopistealueistamme, mutta tätä ei voida kuitenkaan tehdä millä tahansa tavalla. Tässä on toimittava kyllä eh, niin, että huomioidaan myös kyseisen rahaston tavoitteet ja tiedämme, että esittelijä on päättäväisesti menossa juuri tähän suuntaan. Haluaisin kiittää teitä ja näin voin todeta, että kohta neljä on kestelty loppuun. Ja vaikuttaa siltä, että edustaja Oman Roitten on päässyt paikalle. Hän tulee esittelijä Chava Öhrin tilalle kertomaan meille tästä kolmoskohdasta. Hän voi nyt esitellä meille tarkistukset budjettiesitykseen varainhoitovuodeksi 2014. Kaikista pääluokista on kyse. Meillä on 65 tarkistusta, jotka koskevat lukuja ja 12 sitten Örin päätöslausmaehdotukseen. Oman Roiten, olkaa hyvä. Het lag niet aan het uh, op tijd weggaan uh, vanmorgen, maar de hele stad zat vast. Kiitos. Anteeksi, minun myöhästymiseni ei johtunut minusta, vaan se johtui liikenteestä, joka oli aivan tukossa. Minä olen yli eh, puoli tuntia tullut tässä ihan tästä lähiosa, lähimaastosta. Mutta kuitenkin nyt minua on pyydetty täällä antamaan muutamia huomautuksia tästä asiasta ja toivon, että olette hiljaa. Esittelijällä on eri näkemys kuin sosiaalidemokraattien ryhmällä. Ensimmäinen kohta, josta haluaisin puhua, Eh, tämä liittyy näihin väliaikaisiin eh, virkamiehiin, jostain on ehdotettu nostoa, mutta täällä on kuitenkin, kun on vähennystä 5 prosenttia, me olemme joutuneet äänestämään sitä vastaan. 65 eh, kautta 47, 48 ja sitten 65-62, niitä me myöskin äänestämme, koska meillä on seuraavia ongelmia tässä. 65.09, se on kohtaan, koska josta komissio haluaa kaikki samaan pussiin ja tässä katsotaan historiallista tilannetta ja minä ö, uskon, että näin tehdään. Hyvä puheenjohtaja. Minulla on vielä toinenkin kommentti. Nolla neljä, nolla kaksi, nolla kolme, nolla kolme. Ja tässä on nuorisoaloitteesta kysymys. Me olemme vähän nostaneet täällä summaa ja mistä tämä johtuu se johtuu siitä, että, että meillä olisi enemmän tätä etupainotteisuutta. Me tiedämme, että on yl- näitä lisäaloitteita tehty, jotta tätä tekstiä voitaisiin noudattaa. Puolitoista miljoonaa ensimmäisenä vuosina on kyseessä ja tässä on 0,7, 1,7 anteeksi. Sitten meillä on vielä toinen ongelma. Pilottihanke, joka koskee eurooppalaista työttömyyttä. Minun ryhmässäni tässä valmistelukokouksessa sanottiin, että asiaan liittyy hyvin suuria ongelmia. Me olemme ymmärtäneet niin, että AY-liike ei myöskään ole tyytyväinen. Jos meillä on pilottihanke, jonka myötä yritetään selvittää, voidaanko antaa työttömyyskorvausta Euroopan tasolla. Tätä sopii pohtia ja pitäisi miettiä, miksi tällaista pitäisi tehdä. Nimittäin nämä palkkiot, joita maksetaan nimenomaan tässä veron muodossa, niin nehän toteutuvat kansallisella tasolla. Me olemme hyvin pitkään keskustelleet tästä asiasta eilen, joten tällaisia kommentteja minulle on tullut esittelijältä ja tämä listahan on teille kaikille lähetetty. Merci. Euh, Frédéric Dardenne. Kiitos. Deux mots rapidement, Madame la Présidente. Ihan lyhyesti, puheenjohtaja. Haluaisin viitata kolmeen seikkaan. Me olemme estäneet tarkistuksia Örin tekstiin, sillä haluamme korostaa sitä, että tarvitaan tarpeeksi varoja sosiaalipolitiikkaan ja siksi harmittelemme sitä, että B Bn osalta on vähentyneet nämä summat ja sitten nuorisotakuun varat ja tarvittaisiin myös lisää varoja globalisaation sopimusrahastoon. Mitä tuleeko kohta, me olemme esittäneet tarkistuksia, jotta voitaisiin muuttaa näitä estettyjä määriä ja meillä on myös joitain ehdotuksia, jotka liittyvät sosiaalirahastoon, globalisaatiorahastoon ja köyhyyden torjuntaan. Nämä ovat sellaisia aiheita, joiden osalta on pidemmälle meneviä esityksiä. Pilottihankkeet ja valmistelijat hankkeet me voimme tietysti tukea niitä hankkeita, joita on koordinaattorin keskuudessa pidetty tärkeimpinä ja myös niitä, jotka olemme panneet alulle ja nämä, jotka liittyvät toteutettavuuteen ja lisäarvoon Euroopan tasolla ja nuoret liikkeellä ohjelmaan. Kiitos. Kiitos. En nyt olettanut, että tätä, tämä keskustelu käydään nyt, mutta ilmeisesti tätä prosessia, niin, tai tämä prosessi pitää käydä ennen äänestystä. Mitä tulee äänestyslistaamme, niin yritimme ottaa johdonmukaisen lähestymistavan koko näihin MFF-keskusteluihin, jotka ovat jo jatkuneet viime vuodesta. Me ehdotimme, että budjettikohta olisi hyväksyttävä, mutta haluaisimme korkea, korkeita määrärahamääriä määriä niihin alueihin, jotka edistävät kasvua. Siksi emme nyt tässä aio ö, antaa ristiriitaista viestiä. Nämä alue- ja sosiaalimäärärahat, emmehän me voi tukea niitä leikkauksia. Mehän halusimme infrastruktuuri- ja tutkimus, tutkimusta tukea, joten meidän äänestyslistamme yrittää siis olla johdonmukainen. Me tuemme nuorisotakuuta ja pieniä budjettikorotuksia tietyillä alueilla kuten äänestyslistasta näkee, kuten Rova Oomen Ruitten totesi, meilläkään ei ole Euroopan, Euroopan tasoisesta työttömyysturvajärjestelmästä myönteistä kantaa. Öm, yleinen kantamme siis on se, että me kaiken kaikkiaan tuemme määrärahoja niille alueille, joissa meidän mielestämme voidaan luoda kasvustimulointia. Ja tämä olisi siis todellakin toivottavin tavoite. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä? 65 16 tarkistukseen, jonka Amel Reuter mainitsi. Haluaisin muistuttaa sen osalta, että ajatus tukea tätä pilottihanketta, jolla edistetään komission tukemusta ja tutkimusta. Euroopan komissio on siis aloittanut tämän tutkimuksen, joka koskee vähimmäistyöttömyyskorvausta Euroopan tasolla. Tästä on saatu sopimus EPPn ja sosiaalidemokraattien koordinaattorien välillä. Tätä pidetään tärkeimpänä pilottihankkeena tänä varanhoitovuotena. Ja esittelijä on ottanut asian kantaa myönteisessä hengessä ja meillä oli hyvin tärkeä kuulemistilaisuus EKOn valiokunnan kanssa heinäkuussa ja tämä mahdollistaa tutkimuksen aloittamisen, joka menee paljon pidemmälle kuin ne asiat, mistä neuvotellaan ammattiliittojen kanssa. Pitää tietysti huomioida työmarkkinaosapuolten rooli työttömyyskorvauksissa, mutta tämän lisäksi se kattaa kysymyksiä, joka liittyy Euroopan kansantalouksien tasapainoon ja pitää pyrkiä siihen, että vähentää makrotaloista epätasapainoa Euroopan unionissa. Eli tämä on selvästi sellainen aihe, jota komissio ajaa ja jos me haluamme työllisyysvaliokuntana olla mukana neuvotteluissa, niin meidän pitää todellakin ottaa kantaa tähän asiaan sen sijaan, että se jätettäisiin ainoastaan niille, jotka ovat talous- ja raha vastuussa. Kaikki varmasti tämän ymmärtävät. Minusta on hienoa, että voimme tukea tätä pilottihanketta. Haluaisin vielä muistuttaa, että EPPn ja sosiaalidemokraattien välillä on olemassa sopimus, mutta kukin toimii sitten vastuuntuntoisesti omien ajatustensa pohjalta. Eli näin pääsemme seuraavaan kohtaan. Kyseessä on äänestysosio. En tiedä, tarvitaanko äänestyskorttia vai ei, mutta varmistetaan, että kaikki äänestyskoneet toimivat. Tällä tavoin voidaan sitten katsoa, kyllä e-korttia mukana. Eli äänestämme nyt koe mielessä. Äänestys alkaa. Tout le monde a sa carte et il n'y a pas de... Kaikilla on kortti mukana. Täällä ei ole liikaa ääniä, eli kaikki kunnossa. Kohta viisi. Alors, euh, pour le, au point 5, nous votons justement le budget général de l'Union. Ja kohta viisi äänestämme talousarviosta 2014 kaikista luokista ja ensin äänestämme luvuista. nolla neljä nolla yksi nolla nolla nolla yksi 65, 47 tarkistuspuolesta vast, äh, tyhjää hylätty. Ja sitten esittelijän esitys 65 000 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten ulkoinen henkilöstö 65 48 Darden puolesta. Jos valokuvaan tässä tielläänkään näe jäseniä, niin pysty näkemään mitään, kuka puoltaa, kuka vastustaa. Tyhjää hylätty ja 65, 60 Zuberilta EFSn puolesta vastaan hylätty ja sitten 6501 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tuki PSCIlle, e josta on tullut IISI 6502 ja 6544 sama sisältöisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten ESFstä liittyen alueeseen kilpailukykyyn kaksi samanlaista 0350 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten vähemmän kehittyneet alueet ESFssä 6504 sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ESFstä vielä siirtymäkauden alueet. 6505 esittelijältä 6551 Fredrik Dardenilta. Eikö ei? Ensin 6505 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6551 raukeaa ja näin pääsemme yhä vähiten kehittyneisiin alueisiin 6506 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6552 raukeaa ja näin JEIstä, YEIstä eli nuorisotyöllisyysaloitteesta 65 61 Zuberilta puolesta vastaan tyhjää hylätty 6, 75.07 esittäjältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme alustaviin kuluihin, joka liittyy älykkään kuulemiseen 65-62 Zuberilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten blokki yksi. Tässä on sosiaalinen vuoropuhelu, työmarkkinapuhelu puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivu 6 näin. Sivun 7, tarkistus 6536 esittelijältä, joka koskee sosiaalisten demografisten asioiden tutkimusta puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 6508 esittelijältä. Kyseessä on edistysprogress puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Äänestys siis alkaa 6508 tarkastuksesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 17 puolesta 20 vastaan. Hylätty. Tarkistus 6535 esittelijältä. Vaikuttaa siltä, että aihe on sama, kyllä, puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. kuusi ja kuusi viisi kuusi kolme raukeavat. Näin pääsemme tarkistukseen 6525 esittelijältä. Se koskee EURES-ohjelmaa ja siihen on suullinen tarkistus alderyhmän toimesta. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Näin voimme äänestää puolesta. 6525 vastaan tyhjää. Hyväksytty. 6526 raukeaa myös 6549. Näin pääsemme sitten sosiaaliseen yrittäjyyteen ja mikroluottoihin 65 27 esittelijältä, 6528 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6534, 6553 ja 64 raukeavat ja näin Päästään 6538 esittelijältä. Kyseessä on YEI puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten Elinoiden parantamissäätiö 6527 tarkastusesittelijältä puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 6554 raukea Ja äänestämme Oshasta 6530, 6555 tarkastuksesta Estelältä ja Dardenilta. Ne ovat samansisältöisiä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sama koskee progressohjelmaa 6531 6557 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sama tilanne Eurasin osalta 6532 ja 6556 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja muut toimet sama seikka 6533 ja 6558 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja valmistuneet toimet tiedotuskeskukset lähetetylle työntekijöille 6541. Edustajalta Steinruck ja Jutta Haug. Nämä raukeavat. Pitääkö sitä äänestää?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 65.41. Siitä voidaan äänestää kyllä. Sitten Hauk puolesta Vastaa Tyhjää. Ilmeisesti hylätty, mutta tarkistetaan vielä. Tarkistusäänestys 65.41. Äänestys alkaa. Kuusi, viisi, neljä, yksi. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 30 puolesta, 5 vastaan, kaksi tyhjää. Eli selvästi hyväksytty. Kaksi seuraa raukea. Ja 65.14 esittelijältä on seuraava valmisteleva toimi, jolla aktivoidaan nuoria puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65-66 raukeaa. Ja näin pilottihanke välittyy lisäarvoon työttömyyskorvauksen osalta 65-16 puolesta vastaan. 65-16 tarkistus. Muistutin, että EBB-koordinaattori on puolesta, kun tästä puhuttiin koordinaattorikokouksessa. Eli nyt sähköisesti äänestämme 6516 tarkistuksesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 18 puolesta 17 vastaan, yksi tyhjä ääni, hyväksytty. pilotti pilottihanke, joka liittyy syrjimättömyyteen. Esittelijän tarkistus työllisyysvaliokunnan nimissä Stilo puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kahdeksantoista esittelijän tarkistus pilottihankkeeseen ja sosiaalisen merkintään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6540. Kyseessä on valmisteleva hanke. Ja aihe on sosiaalinen yrittäjyys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6519. Kyseessä on globalisaation rahasto puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja 6520, 6559 samansisältöisiä äänestämme niistä. Kyseessä on liittymisväline puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 6521 esittelijän tarkistus sosiaalista kohesion, sosiaalisen kohesion edistämisestä köyhyyden osalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 65 raukeaa ja nyt 6515 esittelijältä pilottihanke, jolla edistetään yrittäjyyttä, yksityisyrittäjyyttä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä, mutta ilmeisesti hyväksytty. Äänestys alkaa 6515 tarkistuksesta. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 14 vastaan, yksi tyhjä ääni hyväksytty selvästi 6543 raukeaa ja näin 6522 CDFOP puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja 6523 esittelijältä koulutuskeskus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 6524 esittelijältä esittelijältä globalisaatiorahaston osalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja näin olemme äänestäneet kaikki nämä tarkastukset, jotka koskevat lukuja. Näin pääsemme sitten päätöslauselmaan esitykseen. Tarkastus yksi Dardellilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale yksi kakkos esitys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus kolme samalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä Sari Esaihelta esteli vastusta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi Darrenilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi kaksi tarkistusta raukeavat koska hyväksyimme 6516 ja 7 jälkeen 8. Darden ja Standrup puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaple 89 samalta puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty. 10 molemmilta samoilta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa ilman tätä sanaa. Hei, haavoittuvainen puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten ota mukaan haavoittuvainen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12. Varapuheenjohtaja Hirsiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11. Benionilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja äänestämme nyt. Anteeksi vielä. 11 puolesta siis vastaan Tyhjää. Hyväksytty. Kyllä. Voin toimia niin kuin haluatte, mutta en enemmistö vastaan kuitenkaan. Ja näin äänestämme sitten koneellisesti koko lausumasta. Kiitos. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. 33 puolesta, kaksi vastaan, kaksi tyhjää hyväksytty ja onnittelemme esittelijää ja hänen edustajansa täällä paikalla. Ja sitten pääsemme kohtaan kuusi ja näin äänestän sitten työllisyysvaliokunnan ehdotuksesta, joka koskee globalisaation mukautumisrahastoa. Ja kyseessä on italialainen tapaus ja Tomaso Automobili autoteollisuus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten seuraavakin on eh, italialainen tapaus. Tämä Lombardian alueelta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Seuraavana ohjelma. Sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskeva Euroopan unionin ohjelma. Tässä on lopullinen sopimus kysymyksessä neuvoston kanssa. Ja tämä liittyy eh, tämä PSI, eli joka on muuttunut ISIksi. Eh, Jutta Steinbrock oli esittelijänä ja nyt me äänestämme tästä koneellisesti. Ja tässä on siis sopimus, joka 10.7. koraperissä hyväksyttiin. Nyt äänestys alkaa. Onko, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 34 puolesta, joten minä onnittelen koko neuvottelutiimiä projet de... Je ne sais plus. Euh, nous en venons. Sitten me siirrymme kohtaan yhdeksän. Ja tässä meillä on ähm, lausuntoluonnos, jonka Rova Omen on laatinut. Tämä on oikeudellisten asiain valiokunnalle ja on kysymyksessä kansainvälisen yksityisoikeuden parantaminen työsuhteiden alalla sovellettavat toimivaltasäännöt. säännöt. Juuri valiokunta Evelyn Regner on ollut tästä ollut esittelijänä. Tässä on kappale A. Tässä annan valmistelijalle puheenvuoron. Dat eh, mevrouw Regner en ondergetekende dat je eigenlijk hetzelfde willen. Dat is de Rouva Regner ja muut eh, ovat halukkaita tukemaan tätä sosiaalisten työmarkkinaosapuolten asemaa. Meille tämä kappale neljä on erittäin tärkeä. Minä halusin Eh, olla kaikille mieliksi, koska minä ymmärsin niin, että tämä tarkistus numero kuusi olisi sellainen, jota voisimme kyllä tukea, mutta minulle kerrottiin sitten, että nelonen oli hyvin tärkeä. Eh, kaksi kolmasosaa rouva eh, Regnerin tarkistuksesta voi saada hyväksyntämme. Ehkä voisimme tällä tavalla toimia. No niin, siis kappale neljä. Mitä tämä nyt tarkoittaa? minä ehkä ymmärrän sen, mitä, mihin Ruva Regner pyrkii. E, tässä on, että työntekijöiden ja työnantajien näkemykset pitäisi ottaa huomioon, koska eivät pelkästään työntekijät voi päättää. että asiathan ovat Saksassa eri tavalla kuin Alankomaissa, eikä tämä nyt ole loogista. Tästä nyt on kysytty asiantuntijamielipidettäkin, nimittäin tässä työ, työntekijöiden puolella pitäisi nyt olla sitten oikeudenkäyttömahdollisuus? Euh, je note que lorsque Minä nyt huomaan tässä, että meidän täytyy käydä keskustelu. Tämä on vähän erikoinen tilanne. Omen Roitten on tässä valmistelijana. Mutta koska nyt tilanne on se, mitä on, niin sosiaali- demokraattien koordinaattori on pyytänyt puheenvuoroa. Ja koska Ruomen Roitten ei ole paikalla, niin on hyvin vaikea nyt vastata näihin, anteeksi, näihin Evelyn Regnerin asioihin. On kysymyksessä tarkistus numero yhdeksän, joka koskee kappaletta neljä. Täällä esittelijä ehdottaa, että annetaan toimivalta tai annetaan työntekijöille mahdollisuus äh, ha, tässä nostaa kanne tehdä toimenpiteitä siis työnantajia kohtaan? Onko muita kuin Serkas, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa? Kiitos puheenjohtaja. meidän äänestyksemme riippuu siitä, mitä Omen Roitten vastaa yhdeksikköön, mutta myös seitsemän ja kahdeksan. Nämä ovat aika ymmärtäviä pyyntöjä, eli että työntekijä voisi vaatia oikeuksinsa toteutumista siinä maassa, missä hän asuu. On tuhansia sellaisia tapauksia, että ihmisen on palattava eh, toiseen maahan esittääkseen vaatimuksensa, ja tämä tarkoittaa sitä, että hänen oikeuksiaan ei turvata. Tämä on tarkastus yhdeksän sisältö, mutta haluaisin muistuttaa oman 6, 7, 8 ovat myös tärkeitä Eh, jos ajatellaan työpaikan eh, suhteita, jos ei huomioida näitä sosiaalidemokraattien järkeviä ehdotuksia, niin me äänestämme loppuäänestyksessä vastaan. Kiitos. Eh, Madame Moimoin Reuten, ce n'est plus l'heure d'ouvrir une discussion. Rova Reuten, ei tässä nyt oikein keskustelua pitäisi enää olla. Mutta tässä nyt on yritys kun me teemme myönnytyksiä ja yritämme saada tämän tarkistuksen 6 ja 9 läpi, niin me tuemme näitä. Tässä on kuitenkin hyvät tarkistukset kyseessä. Ja sitten tätä tarkistusta 9, sitä me emme tuo, tue. Minä olen käynyt keskusteluja tällaisen rajat ylittävien alueiden työntekijöiden kanssa ja nämä asiat järjestetään eri tavalla eri järjestelmissä. Sitten tarkistus yksi. Mikrofoni puuttuu puheenjohtajalta. Anteeksi. Nyt sitten uudestaan. Meillä on tarkistus yksi Regneriltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus kaksi se puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus kolme puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kappale yksi, tarkistus neljä, regner Rapti puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan hyväksytty. Sitten numero seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale kolme tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 4, tarkistus 9 puolesta vastaan. Tämä tarkistetaan koneella. Numero 9. Äänestys on päättynyt. 19 puolesta, 17 vastaan, yksi tyhjä hyväksytty. Sitten koko lausunto koneella äänestetään. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Sitten äänestys päättyy. 30 puolesta, kaksi vastaan, neljä tyhjää. Onneksi olkoon valmistelijalle. Nous en avons terminé avec euh, näin me sitten saimme nämä äänestykset valmiiksi vähän etuajassa eikä tämä varmaankaan estä meitä siirtymästä eteenpäin, eri kohtaan Kymmenen. Rova Edith Power saa puheenvuoron. Anteeksi, niin me olemmekin muuttaneet järjestystä tässä kohdin. Meillä on kohta 12 nyt vuorossa, aivan kuten aikaisemmin oli puhetta. Ja seuraavana saa puheenvuoron Antigoni Papandopoulou. Hän esittelee luonnoksen, lausuntoluonnoksen tutkimusta opiskelua, opiskelijavaihtojen palkallista ja palkantonta harjoittelua, vapaaehtoistyötä ja aupairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset. Tässä on direktiivin muutosehdotus. ja tähän on ehdotettu direktiivin 77 kappaletta tarkistuksia. Ja, no ehkä tässä vielä pyydän, että lopetatte keskinäiset keskustelunne. Kiitos. Sitten Rova Papadopoulou. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että olen komission ehdotuksiin tyytyväinen. Komissio vastaa mandaattiinsa ja antaa hyödyllisen välineen, jolla voidaan sosiaalisia ja taloudellisia suhteita Euroopan unionin ja kolmansien maiden välillä vahvistaa. Me ymmärrämme, että komission ehdotus on direktiivin muodossa ja sillä laaditaan uudelleen neuvoston direktiivit – opiskelijoista ja tutkijoista, ja näin yritetään välttää riskit ja puutteet, jotka on täytäntöönpanon kertomuksessa molempien direktiivien suhteen todettu. Nämä, tämä uudelleen laadittu direktiivistä vahvistetaan ja siinä otetaan huomioon väestökehityksen haasteet, jotka ovat valtavia EUlle. Meidän pitää saada alueellemme kolmasesta maista päteviä työntekijöitä ja meidän pitää edistää osaamiskiertoa. Me ymmärrän myös sen, että komissio haluaa parantaa säännöksiä kolmansien maiden tutkijoiden, opiskelijoiden, e, harjoittelijoiden ja koululaisten vaihdon suhteen. Tässä haluaisimme yhteisiä sääntöjä kolmasien maiden maahantulolle palkallisen ja ha, palkallisten harjoittelijoiden ja aupairien suhteen, joista ei tällä hetkellä ole vielä yhteisiä sääntöjä, on totta, että kun ei ole oikeuskehystä, saatetaan joutua väärinkäytöksen tilanteeseen. Palkalliset harjoittelijat ja aupairit ovat vaikeassa tilanteessa. Ja näitä tilanteita pitää niin pitää puuttua ö, oikealla tavalla. Esittelijä haluaa todeta, että tämä tässä on aikataulu ollut lausunnon tai mietinnön antamiselle hyvin tiukkaa. Me olemme, ö, meillä oli tässä dilemmatilanne käsillä. Direktiivi ei ollut tarpeeksi tarkka tai jäsennelty. Me halusimme yhden johdonmukaisen välineen, jolla annetaan oikeuskehys ja kohdennetut toimet niiden kolmansien maiden jäsenille, jotka tulevat EU-hun. Ja meidän pitää ottaa huomioon näiden kaikkien kategorioiden erot, eli kolmansien maiden näiden kansalaisten erot. Me haluaisimme, että palkalliset harjoittelijat ja aupairit otettaisiin pois, tai ensimmäinen vaihtoehto olisi se, että annetaan horisontaalinen tarkistus, ja nämä kaksi kategoriaa otettaisiin pois tämän eh, uudelleenlaadinnan sovellelmasta. tai sitten toinen tai vaihtoehto olisi sitten se, että uudelleen direktiivissä tukitaan kaikki porsaan reijät, jotta voidaan antaa minimitaso yhdenmukaistamista ja otetaan huomioon nämä sinisen kortin tai yhdistelmäluvan ja direktiivit, jotka on jo hyväksytty, tai sitten nämä sisäisen siirron ja kausityöntekijän direktiivit, joita vielä käsitellään. Toisaalta me ymmärrämme täysin tavoitteen yksinkertaista ja valtavirtaistaa säännöksiä näille eri ryhmille ja, ja luoda nämä säännökset yhdessä välineessä, mutta toisaalta taas olemme sitä mieltä, että kun olemme lukeneet komission ehdotuksen, niin työntekijöiden kannalta komission ehdottama teksti on sellainen, että siitä puuttuu kyllä tarkkuutta, se on yleistävää. Siinä sekoitetaan toisiinsa eri työsuhteet, palkallinen harjoittelu, tutkijat, opiskelijat ja muut. Siinä ei erotella tarkkaan näitä ryhmiä. Ja me yritämme vahvistaa näitä työsuhteita, jotta sosiaalinen suojelu ja sosiaaliturva voidaan taata. Siksi olemme antaneet 77 tarkistusta ja me ehdotamme muutoksia, jotka voisivat vahvistaa ehdotusta ja tukea sen tavoitteita. Erityisesti me haluaisimme ensinnäkin vahvistaa työmarkkinoita jotta, työmark- jotta työntekijöiden taidot vastaavat työmarkkinoiden vaatimuksia. Me haluamme lisäksi poistaa syrjinnän kaikissa näissä kategorioissa. Kolmanneksi haluamme minimitason työehdoille ja sosiaaliselle suojelulle. Ja neljänneksi me haluamme taata hyvät, ö, ähm, hyvät ehdot ö, äh, maahantulolle. Ja joissakin tapauksissa ö, äh, haluaisimme taata sen, että oikeutettu henkilö voi yhdistää perheensä ja tässä pitäisi toissijaisuusperiaatetta kunnioittaa. Näissä työmarkkinaolosuhteissa jäsenvaltioissa on sellainen tilanne, että esittelijä ei ole vakuuttunut siitä, että näissä säännöksistä pitäisi tulla pakollisia. Talouskriisi on vahvistanut eroja eri jäsenvaltioiden välillä. Tämä on johtanut eri sosiaalipolitiikkaan eri maissa ja minä todellakin ehdotan, että pitäisi toisiaisuusperiaatetta kunnioittaa. Yhdessä olemme siis esittäneet 77 tarkistusta ja haluaisin todeta, että olemme tyytyväisiä myös muihin tarkistuksiin, jos niitä esitetään. 12 syyskuuta on, äh, on äh, tarkistusten määräaika ja me aiomme sitten varjollisten kanssa tavata, jotta voimme äh, sopia siitä, miten edetään asiassa. Kiitos. Kiitos Sari Essaija. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Sari. Madam Chair. I also... Kiitos rouva puheenjohtaja. Minun mielestäni tämä komission ehdotus on hyvin positiivinen, koska me tarvitsemme lisää e, työntekijöitä. E, tämä on hyvä tavoite ja tämä pitkällä tähtäimellä e, kyllä palvelee myöskin kehittyviä maita. Mitä tulee opiskelijoihin ja tutkijoihin, heidän kohdallaan en näe mitään erityistä ongelmaa, koska tämä noudattaa sitä, mitä direktiivissä on, ja he yleensä saavat työs, työskentelyluvan. Joissakin maissa on sitten edullisemmat työolosuhteet tai edullisemmat säännöt, ja ne pitäisi pitää voimassa – siksi minä tulen ehdottamaan, että minä haluaisin poistaa täältä tämän viimeisen kohdan artiklasta 4 kautta 1. Minun mielestäni on hyvin tärkeää se, että tämä eh, direktiivi ei millään tavalla haittaa niitä maita, joissa määräykset ovat eh, anteliaammat. Ei pitäisi olla liian rajoittavia sääntöjä myöskään tutkijoille. Sitten mitä tulee mm, yhteen yhtenäiseen lupaan liittyviin sääntöihin, niitä pitäisi tarkentaa. Täytyy olla myöskin työsuhde tutkimuslaitoksen ja tutkijan välillä. Aina tämä ei kuitenkaan toteutu. Usein tutkijalla on stipendi toisesta maasta. Tähän mennessä jäsenvaltio on pystynyt rajoittamaan soku, sosiaaliturvaa Eh, näiden ihmisten kohdalla, joilla on työsuhde. Tässä ehdotuksessa nämä rajoitteet on poistettu artiklalla 21. Ei pitäisi myöskään rajoittaa perheetuuksia. Ja kysymys on, että missä määrin tutkimuslaitos on vastuussa tästä sosiaaliturvasta, jos työsuhdetta ei ole. Jos vastuu koskee heti ensimmäistä päivää ja pitäisi olla eläkevakuutukset, tapaturmavakuutukset, järjestää asuntoa, jos ei ole työsuhdetta. Jos ihminen muuttaa toiseen maahan, niin kuka sitten on vastuussa näistä mainitsemistani asioista? Se, että liikkuvuutta pitää edistää, se on hyvä päätavoite, mutta näiden menettelyjen ei pitäisi olla liian monimutkaisia. Miten tähän otetaan sitten huomioon nuorisotakuu ja miten otetaan huomioon se, että eräissä jäsenvaltioissa opiskelu maksaa paljon ja toisissa maissa opiskelu on täysin ilmaista. Minä tunnen Suomen eh, järjestelmän ja siksi ainakin tässä nyt esimerkin Suomesta on kysymyksessä eh, korkean tason sosiaaliturvan maa, joka perustuu asumiseen. Eh, täällä on sitten vapaaehtoistyöntekijät, harjoittelijat, auppairit ja heidän työsuhteensa. Jos heitä pidetään siis työ, työsuhteissa olevina, niin lainsäädännön kannalta tähän tulee harmaa alue. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että tämä asia pitäisi selventää. Tuntuu, että olisi mahdollista, että poljetaan palkkoja tällaisen siirtolaisuuden piirissä ja sitä pitäisi välttää. Täällä on hyvin monia tarkistuksia koskien aupaireja. Ja vaikka tämä Auparit tulevat direktiiviin mukaan, niin tämän direktiivin pääkohtana eivät suinkaan ole auparit. Esittelijä haluaa muun muassa säädellä sitä, että pitäisi olla tällainen aupairin perheessä ainakin yksi alaikäinen lapsi. Minun mielestäni tällaista ylisääntelyä pitäisi välttää. Nyt odotan kiinnostuneena hyvää yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja esittelijän kanssa. Ja tällä tavalla me voimme välttää väärinkäyttöä näiden uusien kategorioiden kohdalla, mutta kuitenkin siten, että suojelemme ihmisiä. Merci, Madame Benarab. Kiitos. Sitten Rova Benarabatu ja sitten Rova Bernard. Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni tämä mietintö on hyvin tärkeä. Se liittyy aivan suoraan naapuruspolitiikkaan, sillä meillä on paljon kolmansia maita, mutta myös naapuruspolitiikkaa, jota on haluttu uudistaa erityisesti Välimeren eteläosan maiden kanssa, ja siksi tätä tekstiä kovasti odotellaan. Mielestäni tällä tavoin voimme uudistaa näkö kantaamme. Ei pidä edellä, että etelästä tulee vain muuttovirtoja, jotka ikään kuin valloittavat koko Euroopan. Nyt on mahdollisuus katsoa asioita eri tavalla ja miettiä eh, Euroopan liikkuvuusalueena. Mitä tulee näihin palkisiin harjoitteleihin ja aupareihin ja vapaaehtoistyöntekijöihin on hyvin tärkeää, että jonkinlaiset puitteet saadaan aikaiseksi, sillä jos ajatellaan aupareja, he ovat yleensä tyttöjä, ja olisi tärkeää, että yhä useampi nuornainen voisi päästä aupar kokemuksen hankkimaan. Esimerkiksi meillä on yksi edustaja Eva Joli, joka tuli tällä tavoin Ranskaan ja tutustui Ranskaan auparina. Tämä on ollut hyvin tärkeä kokemus monelle naiselle. Se on hyvin tärkeää, että saamme nyt sellaiset Eh, oikeudelliset kehykset, jotka mahdollistavat tämän mahdollisuuden antamisen nuorille naisille. Haluaisin korostaa erästä seikkaa, olen kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan jäsen ja on eräs seikka, johon kumppanimme suhtautuvat vähän halveksuvasti. Meillä on Tempos ja Erasmus Mundus kaltaiset hankkeet, joiden osalta jäsenvaltiot eivät aina toimi yhdenmukaisesti. Minä olen tavannut paljon sellaisia kumppaneita, jotka ovat olleet mukana eurooppalaisessa hankkeessa, esimerkiksi Tempus-hankkeessa, ja siinä on ollut mukana osanottaja esimerkiksi Turkista, turkilaisia opiskelijoita, jotka eivät ole päässeet tapaamaan kumppaneitaan Euroopassa siksi, että viisumia ei ole myönnetty. Nyt pitää viisumi systemaattisesti myöntää ja olla nyt johdonmukaisia. Jos joku on mukana eurooppalaisessa hankkeessa, niin on hyvin tärkeää, että tällä, tällainen henkilö voisi automaattisesti saada viisumin ja päästä sitten kumppanin kanssa työskentelemään. Ja että nämä henkilöt pääsevät Euroopan hanketta toteuttamaan. Tämä on hyvin tärkeä seikka. On tärkeää, että saadaan viisumi silloin, kun ollaan mukana jossain eurooppalaisessa hankkeessa. Kiitos. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näytä olevan. Ja nyt eh, herra Stetter komissiosta saa puheenvuoron. Thank you very much. Kiitos puheenvuorosta, hyvä puheenjohtaja. Lausunto on korostanut sitä, että on monia sellaisia alueita, joilla komission ehdotus saa tukea ennen kaikkea, kun korostetaan sitä, miksi alun perin tällaista ehdotusta ylipäänsä tarvitaan. Me olemme tehneet täytäntöönpanokertomukset näistä aikaisemmista direktiivistä ja huomanneet puutteita niissä. Tämä uudelleen laadinta on nyt keino sitten poistaa nämä puutteet. Me siis puhumme ehdoista näille eri ryhmille ja näin paramme, parannamme ylipäänsä EUn houkuttelevuutta kolmansien maiden kansalaisille. Mitä sitten tulee opiskelijoihin ja tutkijoihin, niin niissä ryhmissä ei varmasti ole paljonkaan kyseenalaisuuksia tai ryhmiä. Sitten uudet ryhmät, ennen kaikkea palkalliset harjoittelijat ja aupairit. Todellakin niissä ryhmissä on vielä kysymyksiä. Te olette ottaneet ne esille ja pyytäneet selvennyksiä. Erityisesti erityiset ehdot, maahantuloehdot aupairille, niistä on tehty ehdotuksia. Komission ehdotuksessa puhutaan vähimmäisyhdenmukaistamisen tasosta, mutta olemme kyllä avoimia jäsenvaltioiden kanssa neuvotellessamme ja voimme laajentaa kriteerilistaa, jos sitä vaaditaan ja jos lainsäätäjät sitä ehdottavat. Palkalliset harjoittelijat, mutta myös muut ryhmät, niiden suhteen kertomuksessa huomautetaan, että ehdotus ei yhdenmukaista statusta, siis sitä, pidetäänkö näitä ryhmiä työntekijöinä vai ei, ja tämä on siis todellakin totta. Komission ehdotuksessa emme halunneet yhdenmukaistaa näitä kysymyksiä, vaan halusimme antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden päättää, onko esimerkiksi palkallinen harjoittelija työntekijä vai harjoittelija vai opiskelija, jos tällaisia statuksia on tuossa kyseisessä jäsenvaltiossa. Ja sitten sisäisen liikkuvuuden kysymykset, ne ovat tärkeitä. Olette varmasti tietoisista, tietoisia Mm, näistä keskusteluissa jo käydään sisäisen siirron saaneita työntekijöitä koskevan direktiivin suhteen. Me näemme sitten, minkälaisia ratkaisuja saamme tämän direktiivin piirissä aikaiseksi ja mitä elementtejä voisimme ehkä sieltä direktiivistä ö, ottaa mukaan tähän direktiiviin. Toinen yksi kysymys vielä, joka otettiin esille, koski yhdistelmälupaa ja tämän direktiivin ö, suhdetta siihen. Komissio on ehdottanut, että yhdistelmälupa pidetään sellaisena kuin se on ja poikkeuksia hyvä, hyväksytään vain aivan poikkeustilanteissa, tiukasti määritellyssä tilanteessa. Mitä sitten tulee työnhakuun sellaisille opiskelijoille, jotka ovat valmistuneet tai tutkijoille, jotka ovat saaneet tutkimuksensa loppuun, niin haluaisin sanoa, että työnhaku hakuun pääsy ei ole sama kuin työmarkkinoille pääsy. Jäsenvaltiot voivat itse autorisoida hyväksyä tällaisen pääsyn. Eli tässä ei ole kyse mistään automaattisesta ö, hyväksynnästä. Me olemme ottaneet tämän lähestymistavan, sillä olemme kyllä tietoisia Ähm, niistä haasteista, jotka jotkin jäsenvaltiot kohtavat tässä talous- ja rahoituskriisissä. Sitten vielä artikla 79 alakohta 5 SEUT-sopimuksessa kolmansien maiden kansalaiset ja nämä maahantulokiintiöt, jäsenvaltiot voivat päättää niistä. Me emme ehdota, että poikkeamme tästä artiklasta, eli jäsenvaltiot vastaavat edelleen maahantulokiintiöistä kolmansien maiden suhteen, siis sellaisiin kolmansien maiden kansalaisten suhteen, jotka haluavat tulla työtä hakemaan EU:hun. Kiitos. Sitten valmistelija, olkaa hyvä. Comments made. Kiitos näistä kaikista kommenteista. Minäkin haluaisin kommentoida EPP-varjoesittelijän ehdotuksia Kyllä, on hyvä käydä vuoropuhelua. Jotkut ajatuksistanne ovat samansuuntaisia kuin mitä me sanoimme. Eli että opiskelijan tai muiden luokkien määritelmä ei ole ongelma, vaan nämä kaksi uutta kategoriaa, eli auparit ja palkalliset harjoittelijat ovat ongelmalliset kategoriat ja me olemme pyrkineet näitä asioita siis muuttamaan tarkistuksillamme. Sanoitte myös, että artiklassa 21.1 otetaan pois jotain eh, rajoituksia, esimerkiksi sosiaaliset edut ja asuntomahdollisuudet. Tässä on erilaisia mielipiteitä eri maissa lähestymistavat eroavat ja varmasti neuvostossa tästä asiasta puhutaan paljonkin, sillä se mikä ruotsalaisille sopii ja Ruotsin hallitukselle tuskin samalla lailla sopii Kyproksessa tai Espanjassa tai jossain muualla. Nämä ovat pikkuseikkoja, joista on kuitenkin pitkään puhuttava yksityiskohtaisesti ja voin yhtä näihin kysymyksiin, eli kuka on vastuussa liikkuvuustapauksista, miten tämä vaikuttaa nuorisotakuuseen. Minäkin haluan esittää nämä kysymykset, eikä pitäisi missään nimessä olla dumppausta tai työntekijäläisen väärinkäyttöä tai liikkuvien henkilöiden asioiden väärinkäyttöä, mutta tämä asia kuuluu teknokraatille. Minä en ole vastuussa kaikesta, mutta jos voitaisiin valiokunnassa saada ehdotus aikaiseksi, jos tässä tehdään uudistuksia. Tiedän, että pitää tehdä tämä hyvin tarkkaan ja rajoitetusti, mutta tässä on nyt ollut valtavia muutoksia koko joukko ja meillä ei ole joidenkin luokkien osalta yhteisiä säädöksiä. Meidän oli nyt pakko miettiä sitä, miten nämä aukot pystyttiin täyttämään, eli on mielenkiintoista jatkaa keskustelua kanssanne. Ja mitä tulee sitten eh, ravatun ajatuksiin, minä olen aivan tietoinen naapuruspolitiikan tavoitteista. Euroopan unioni haluaa edistää liikkuvuuden vapautta ja tämä varmasti auttaa sekä kolmansien maiden kansalaisia että Euroopan kansalaisia, koska tämä edesauttaa kulttuurivaihtoa ja niin poispäin. Minä en voi yhtyä tähän turkkilaisen viisumikysymykseen. Tämä on poliittinen asia, josta puhutaan parlamenttisessa valtuuskunnassa EU Turkki valtuuskunnassa. Minä olen siellä mukana ja tämä toimii kyllä nyt molemmin puolesti. Turkin on myös pantava täytäntöön EUn säädöksiä monilla aloilla, jotta voidaan siellä sitten saada mitä halutaan. Tämä asia liittyy moniin seikkoihin, mutta kaikista näistä puhutaan juuri nyt kovasti tuolla parantuisessa komiteassa. Ja haluaisin vielä mainita, että vapaa liikkuvuus on ykkösasia, mikä kansalaisille kuuluu. Ja koska minä olen pakolainen Kyprokselta, olen ollut 39 vuotta, ja se, että minulta puuttuu oikeus liikkua vapaasti Euroopan unionissa omassa maassani, no sitä ei ole, koska Turkki on Kyproksen miehittänyt. Jos haluamme edistää tätä oikeutta kaikille, niin näin pitää tehdä. On hyvä, että turkilaisia annetaan viisumia, kunhan Turkki myös kunnioittaa Euroopan unionin kansalaisten oikeuksia ja lakkaa polkemasta ihmisoikeuksia minun maassani. Tämä ei kuulu meidän toimivaltaamme, vaan meiltä on nyt pyydetty reaktiota tähän mietintöön. Meiltä on pyydetty lausuntoa. Eli siis tämä varsinainen toimivaltainen valiokuntahan on LIBE. Meillä on sitten tarkistusten jättämisaika, ne tehdään englanniksi, valitettavasti vain se on tapa. Ja niihin laitetaan elektroninen allekirjoitus, siis 12.9. Ähm, kello 9. kello kello 12. Meillä on sitten 18. ja 20. päivä ja 27. päivä äänestämme valiokunnasta ja sitten se menee eh, lokakuussa täysistuntoon. Sitten siirrymme kohtaan 10 ja siinä saa puheenvuoron Edith Bauer. Hän esittelee ehdotuksen, joka liittyy direktiin työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteista. Puitteissa harjoitettujen oikeuksien helpottavista toimenpiteistä. Täällä on FAM ja PETI-valiokunnat, jotka ovat myös antamassa lausunnon. Olkaa hyvä, Rova Bauer. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Me puhumme jälleen kerran liikkuvuudesta, mutta tässä nyt on kyse pelkästään Euroopan unionin kansalaisista, jotka nauttivat tästä vapaan liikkuvuuden periaatteesta ja vapaudestaan tehdä työtä toisessa jäsenvaltiossa. Kuten sanoin, yksi EUn, tämä on yksi EUn perusperiaatteesta, huolimatta siitä, että tällaisten mukaan vain 1,3 prosenttia työntekijöistä nautti tästä oikeudesta ja käytti tätä oikeutta vuonna 2011 melko suuri osa EUn kansalaisista on sitä mieltä, että on olemassa liikaa esteitä tämän vapaan liikkuvuuden käyttämiselle. Tällä alalla meillä on tietysti säännöksiä voimassa 92 492 siis, ja tässä siis äm, me vahvistamme näitä säännöksiä pääkysymyksenä on tietysti, miksi me tarvitsemme direktiivin säännösten vahvistamiseksi, siis säännösten pitä, säännökset pitäisi panna täytäntöön automaattisesti suoraan. Tämä johtuu tilan, tästä tilanteesta, joka meillä on käsillä. Komissiolla on onnistu tähän laajempi vastaus. Minulla on sellainen vaikutelma, että on muutamia mahdollisuuksia panna täytäntöön. On, on tiettyjä tahoja, jotka voivat tiedottaa ihmisille ja auttaa ihmisiä he neuvovat, ne neuvovat siis sellaisessa tapauksessa, kun esimerkiksi joku työntekijä haluaa käyttää oikeussuojakeinoja. Direktiivillä asetuksella annetaan rajoituksia ja sitten pääsytyöntekoon, sosiaaliset etuudet, harjo, tai koulutus, ammattijärjestöt, ja lapset esimerkiksi, nämä kaikki kysymykset ovat erittäin, erittäin tärkeitä, sillä on tärkeää korostaa, että tarkistuksia voidaan vain tehdä vain näissä puitteissa. Päämuutosehdotukset jotka liittyvät tähän luonnokseen, liittyvät soveltamisalaan. Soveltamisalaa pitäisi laajentaa työhön palaamisen ja uudelleen työllistämisen työttömien kohdalla, kuten astuksakin määrätään virastot ja tahot, jotka jäsenvaltiot ovat määritelleet, niiden pitäisi antaa apua ilmaiseksi. Se on minusta erityisen tärkeää. Olen vaihtanut näkemyksiä myös tasa-arvoelinten kanssa ja siellä siellä myös tasa-arvon verkostossa annetaan neuvoja ilmaiseksi. Jäsenvaltioiden pitäisi lisäksi perustaa kansallisia yhteyspisteitä ja kansallisten yhteyspisteiden eurooppalainen verkosto. Sen pitäisi tehdä tästä kaikista toteuttamiskelpoista. Jos jäsenvaltioissa ensimmäinen on enemmän kuin yksi taho, joka vastaa näistä tehtävistä, niin pitäisi olla yksi viranomainen, joka vastaa tehtävistä. Tämän tässä, tässä saattaa kyllä tulla sellaisiakin tilanteita, joissa ö, tietty viranomainen ei ole toimivaltainen, niin tällaisessa tilanteessa pitäisi tehdä yhteistyötä. Tietoja pitäisi antaa ö, päivitetyssä, monikielisessä ja ymmärrettävässä muodossa. Ja lisäksi pitäisi antaa tietoja oikeussuojakeinoista ja oikeusavusta. Nämä tiedot pitäisi antaa kansallisissa yhteyspisteissä. Jäsenvaltioiden pitäisi lisäksi antaa tietoja ei pelkästään toisten jäsenvaltioiden kansalaisille, vaan myös omille kansalaisille, jotka haluavat käyttää vapaan liikkuvuuden oikeutta ja lähteä toiseen jäsenvaltioon. Johdantosakappaleessa ehdotamme lisäksi teknisiä muutoksia. Ennen kaikkea haluaisimme, että käytetään yhdenmukaista kieltää, eikä puhuta tässä nyt sitten siirtolaisuudesta tai siirtotyöntekijöistä. Pitää puhua liikkuvista työntekijöistä, se on oikea termi. Me haluaisimme myös viittauksia muihin direktiiviin, direktiiveihin EU-kansalaisesta ja perheenjäsenestä. Direktiiveihän on näillä alueilla monia. Lisäksi haluaisin kiinnittää huomionne suositukseen kollektiivisista oikeussuojakeinoista. Minulla on sellainen tunne, että no, tämä on tietysti suositus. Tämä ei ole oikeudellinen väline, mutta kun on kyseessä oikeaan suojakeinojen käyttäminen, niin suosituksella voisi olla hyvin tärkeä asema. Me haluaisimme myös, että viitataan tuomioistuimen ratkaisuun artiklasta, artiklassa 45 ja poikkeukseen Lissabonin sopimuksessa me, mehän olemme nähneet, että monet ähm, Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisuvat ovat selventäneet olemassa olevia säännöksiä. Lisäksi olemme huomanneet, että ei ole paljonkaan tietoa siitä, miksi asetuksen täytäntöpano on ollut puutteellista. Me haluaisimme, että viranomaiset, jotka ovat vastuussa asetuksen täytäntöönpanosta, saisivat koulutusta. Tämä siis pähkinäkuorossa tästä ehdotuksesta. Odotan innolla tarkistuksia. Haluaisin pyytää arvostetulta äh, kollegoiltani, että pidetään mielessä lisäksi kuitenkin tämän direktiivin rajoitettu soveltamisala. Kiitos. Kiitos, Ola Kristensen. Kiitos ja kiitoksia tästä mm, esityksestä, jossa hyvin suurelta osan olen aivan samaa mieltä. E, tässä työntekijöiden vapaa liikkuvuushan on yksi Euroopan yhteistyön ydin ja se on todellakin nyt laajennettu tätä mahdollisuutta saada työtä tai koulutusta toisessa maassa. Mutta meidän täytyy myös näiden vuosien jälkeen se, että tämä vapaa liikkuvuus ei aina toimi. Me olemme myös samaa mieltä siitä, että hyvin usein me emme ymmärrä, minkä, miten nämä säännöt oikein toimivat silloin, kun on kysymyksessä liikkuva työvoima. Me eh, myös huomaamme, että ulkomaalaista eh, työvoimaa käytetään, kohdellaan eri tavalla kuin paikallista, ja sehän ei koskaan ole ollut tarkoituksena ei, tässä ei pidä olla minkäänlaista tällaista oikotietä minkäänlaiseen syrjintään kansallisuuden perusteella. Ja siksi myöskin tämä ehdotus on tervetullut. Tämä on yksi mahdollisuus siihen, että saamme paremmat olosuhteet ja että tulevat paremmat edellytykset sille, että ihminen voi siirtyä toiseen maahan ja saada kohtuullista kohtelua meidän täytyy saada enemmän tietoa näistä oikeuksista työmarkkinoista, niiltä työmarkkinoilta on ollaan menossa. Eh, ulkomaalainen eh, työntekijä saa usein vähemmän tietoa kuin oman maan työntekijä. Eh, myöskin AY-liike voisi hyvin tähän tarttua ja puolustaa näiden työntekijöiden oikeuksia. Se, että ei tiedetä, minkälaiset olosuhteet paikan päällä ovat, niin ne usein johtavatkin huonoihin työolosuhteisiin tai työtilanteisiin, jossa työvoimaa hyväksi käytetään. E, tässä on hyvin täytyy myös muistaa, että on paljon työnantajia, jotka noudattavat kaikkia sääntöjä. Jos me e, niiden e, toimijoiden toimia, jotka tekevät hyvin paljon työtä eh, ja tässä pitää vielä huolehtia siitä, että AY-liike ryhtyy suojelemaan työntekijöiden oikeuksia. Tässä on vielä direktiivissä hieman epäselvyyttä, eh, jotka pitää selvittää. Esimerkiksi tässä kohdassa kappaleessa neljä eh, tässä sanotaan, että tässä voidaan ryhtyä vain menettelyihin tapaihin työnantajan luvalla mutta useissa maissa on niin, että osapuolet itse huolehtivat siitä, että sopimuksia noudatetaan, eikä pitäisi mitään erityislupia tarvita enää työnantajalta, jotta AY-liike pystyisi sitten ryhtymään toimenpiteisiin työntekijän oikeuksien puolustamisessa. Komission ehdotuksessa ei myöskään ole tästä mitään artiklan 4 kohdalla minkäänlaista selvitystä, joten meidän täytyy pyytää siihen vielä lisää tietoa. Myöskin pitäisi olla selvempää se, että minkälaisia riidanratkaisumahdollisuuksia on, ettei nyt sitten kopioida vaan näitä olemassa olevia järjestelmiä ja että tulee tällaista päällikkäisyyttä. Mutta Kuitenkin sanoisin, että me, tässä on hyvä ehdotus, mutta on, jotka, joka myös tarkentaa komission eh, ehdotuksesta. Ja sitten artiklaan seitsemän, missä puhutaan uudesta eh, kotisivusta, siitä haluaisin kuulla vielä enemmän ja sitten myöskin nämä kansalliset yhteyspisteet, miten ne luodaan, miten ne tuovat konkreettista lisäarvoa siihen nähden, mitä meillä jo on tässä tiedonvaihdossa. Kaikki ne asiat, jotka ovat jo olemassa, eh, niin täytyy ottaa huomioon, jottei meille tule tällaista päällekkäisyyttä. Ja tässä on vähän vielä työtä, mutta minä uskon, että sopimus syntyy. Kiitos. Eh, merci, Kiitos, Filipinien. Debaker ja Cornelissen. Debaker. Um, also thank you. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos edustaja Bauerille tästä tekstistä. Tässä puhutaan Euroopan unionin tärkeimmistä oikeuksista. Ja siksi meidän pitää olla todella varmoja siitä, että pääsemme eroon tärkeistä esteistä ihmisten liikkumiselle. Tästä syystä Euroopan komission ehdotus on hyvä, se menee aivan oikeaan suuntaan. Ja myös tämä mietintöehdotus sisältää mielenkiintoisia ajatuksia, esimerkiksi kollektiiviset oikeussuojakeinot, mutta myös parhaiden käytänteiden eh, jakaminen. Tämäkin on tärkeää. Ja eräs asia on kuitenkin unohtunut, haluaisin sen nyt mainita, että tässä vaiheessa, kun kriisi on valloillaan, meidän pitäisi keskittyä ei ainoastaan työtä tekevien ihmisten oikeuksiin, vaan pitäisi huomioida muutkin. Pitää olla nuoria, mitä voimme tehdä varmistaaksemme, että heilläkin on oikeus liikkua, erityisesti ajattelen opiskelijoita ja vastavalmistuneita eri maissa on vielä rajoittavia toimia näissä tapauksissa, mutta tämä on kuitenkin hyvä esitys ja teen mielelläni muiden varjostelijoiden kanssa työtä tämän asian tiimoilta. Kiitos ja sitten Cornelisson ja sitten Kliveti. Thank you, Mrs. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hyvästä ehdotuksesta. Voimme suurimpaa osaa ehdotuksia tukea. Tässä direktiivissä on jälleen kerran hieman turhauttavaa se, että se ei nyt lopullista ratkaisua anna väärinkäytöksiä ja väärää kilpailua vastaan. On esimerkiksi edelleen mahdollista antaa liian alhaista palkkaa itsenäisille ammattiharjoittajille, jotka liikkuvat vapaasti esimerkiksi, on ainakin hyvä, että jotakin tehdään ja että soveltamisella ei lainata loputtomiin. Tietojen puute on yksi esteistä oikeuksien toteuttamiselle – virkamiehiä pitäisi kouluttaa. Tämä on todellakin hyvä ehdotus ja me tuemme sitä. Mutta myös liikkuvien työntekijöiden piirissä itse on tärkeää antaa näille työntekijöille tietoja sellaisella kielellä, jota he ymmärtävät. tasa arvoelimen pitäisi myös saada vahvistettu rooli, jotta ne voivat torjua liikkuvien työntekijöiden syrjintää. Mm, niille pitäisi antaa myös tarvittavat resurssit näille lisätehtäville, niin niiden lisätehtävien hoitamiseen, joten ehkä annamme siitä tarkistuksessa. Ja toisen, toinen asia, josta haluamme tehdä tarkistuksen, on vastavuoroinen tunnistaminen. Yksi esteistä vapaalle liikkuvuudelle työntekijöiden parissa on se, että oikeudellisesti jäsenvaltioiden on tunnistettava oikeudelliset komponentit, jotka on tehty muissa jäsenvaltioissa, mutta usein jäsenvaltiot eivät tällaista tunnistamista hoida. Ja esimerkiksi jos yhtäkkiä sitten kun muuttaa toiseen maahan, niin voi olla, että oikeudellisessa mielessä ei olekaan enää naimisessa tai ei, ei, ei olekaan enää lapsia esimerkiksi. Rouva Powerin ehdotukset tämän selventämiseksi ovat oikein hyviä. Jos liikkuva työntekijä voittaa, kanteen, niin silloin pitäisi myös tulon menetykset korvata. Työnantajan pitäisi siis jälkikäteen maksaa, sillä tämä nyt ei ole todellakaan todellisuutta vielä. Kiitos. Kliveti, puis Madame Kiitos Kliveti ja Jaslovietska. Kiitoksia. Minun mielestäni nyt on hyvä aika analysoida tätä mietintöä tästä aiheesta. Ja vaikka kaikki ovatkin samaa mieltä siitä, että vapaa liikkuvuus, työntekijöiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa on perusperiaate, niin kuitenkin tässä muutama viikko sitten tärkeä henkilö, erään jäsenvaltion työministeriö, ehdotti, että tällainen oranssi kortti perustettaisiin. Nyt on, koska hänen mielestään on ongelmia nimenomaan idästä tulevan siirtolaisuuden kanssa. ma Rouva Bauerin ajatus siitä, että määritellään e, siirtolaisuuden ja työelämän liikkuvuuden välinen ero on hyvä. Minun mielestäni on myös joskus sellaisia kommentteja Euroopasta ja vedotaan sen, viitataan tiettyihin kansoihin, kuten romanialaisiin. Työntekijöiden oikeudet silloin, kun he käyttävät vapaata liikkuvuutta työmarkkinoilla heidän oikeutensa pitäisi vielä taata ja niitä pitäisi lisätä, koska se on tarkoitus, joka meillä tässä työssämme on. Kiitos puheenjohtaja. 3 prosenttia Euroopan kansalaisista toteuttaa Euroopan unionissa liikkuvuutta. Tämä osoittaa, että järjestelmä on hyvin heikko että suurin osa kansalaista ei siis käytä liikkuvuusoikeuksiaan. Komission raportissa tämän havaitu on tiettyjä tekijöitä, jotka vaikeuttavat vapaata liikkumista työntekijöiden keskuudessa. On viranomaisia, jotka eivät toimi EU-lainsäädännön mukaisesti tai työntekijät ja työnantajat ja sanotaan, että ei riitä sitä. että parantaa lainsäädäntöä, vaan on pakotettava kansalliset viranomaiset myös panemaan täytäntöön olemassa olevat säännöt, se mitä Edith Bauer ehdottaa, että pitäisi olla yhteyspisteitä tai internetsivustoja. Nämä ovat hyviä ehdotuksia. On myös hyvä kertoa kansalaisille minkälaiset tahot voisivat antaa oikeudellisia neuvoja. Pitäisi helpottaa tiedonsaantia, sillä tiedon pohjalta kansalaiset pystyvät paremmin päättämään, haluavatko he todellakin lähteä toiseen maahan ja pystyvät valmistautumaan niin, ettei ongelmia tule myöhemmin ongelmia heille itselleen, mutta ongelmia myös viranomaisille, jotka viranomaisongelmia käsittelevät. Meidän pitää nyt hyvin vastuuntuntoisesti työstää tätä direktiiviä, sillä jos asiantuntijat sanovat, että liikkuvuus voi olla tapa päästä kriisistä, niin meidän pitää käyttää hyväksi tämä mahdollisuus ja antaa se kansalaisten käyttöön. Uh, uh, Kiitos. Ihan lyhyt kommentti. Vapaa liikkuvuus on periaate, josta pitää pitää kiinni. Vaikka jäsenvaltiossa joskus onkin ongelmia, joissa sitten julkinen mielipide ja populistinen lehdistö, joka sitä ajaa, saattaa johtaa siihen, että kansalaiset uskovat, että heidän työn tai, työpaikkojaan tämä vapaa liikkuvuus uhkaisi. En, silloin syytetään kaikkea, kaikesta ö, ulkopuolisia, ö, eikä uskota tähän kilpailuun työmarkkinoilla. Kaiken kaikkiaan tämä ei ole nollasumma peliä me, me kaikki hyödymme taloudellisesti vapaasta liikkuvuudesta. Populistisille poliitikoille on, on hyvin helppoa lietsoa juuri tällaisia peltoja, joten, pelkoja, joten me, meidän pitää todellakin pitää kiinni periaatteestamme. Vielä lyhyt kymmenti kommentti vielä rouva Konnellisin huomautukseen perheestä. Erityisesti ei-Schengen ja Schengen-maiden välillä tässä on ongelma. Liikkuvat työntekijät, jotka tulevat Schengen-alueen ulkopuolelta Schengen-alueelle töihin, ovat sellaisessa tilanteessa, että jos heillä on kolmannen maan puoliso, puolison pitää jatkuvasti uusia Schengen-viisa, jotta, viisumi, jotta he voivat tulla puolisonsa luokse. Esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa on paljon henkilöitä, joiden puoliso on kolmannesta maasta. Ja minulla, minä olen nähnyt monia tapauksia, jo, joissa yhdistyneen kuningakunnan kansalaiset, joilla on kolmannen maan puoliso ja, ja jotka äm, ovat EU-maassa töissä, äm, he, nämä puolisot joutuvat uusimaan Äh, Schengen-viisumeiaan äh, jatkuvasti ja luultavasti tämä toimii myös toiseen suuntaan. Tämä olisi ongelma, jota pitäisi tarkastella. Kiitos. Merci. Äh, Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Minä haluaisin vain muistuttaa, että kyse on tärkeistä teksteistä ja komissio on sitoutunut siihen, että ennen kauden loppua ne saataisiin loppuun käsiteltyä ja tämä tämänhetkinen tilanne nyt on sellainen, että kaikki varmasti muistavat, että työntekijän vapaa liikkuvuus on Euroopan unionin peruspilareita ja tälle pohjalle on jatkossakin rakennettava sisämarkkinoita. Minä haluaisin vain varoittaa siitä ajatuksesta, että koko Euroopan unionin kriisi ja nämä periferian työttömyysalueet, niiden ongelmat saataisiin ratkaistua sillä tavoin, että sieltä periferiasta muutettaisiin Euroopan unionin keskusalueille. Jos ajatellaan demografisia muutoksia, niin tarvitaan ehkä vähän ilmaakin. Ei pidä lähteä sekoittamaan toisiinsa – työntekijän vapaata liikkuvuutta ja sitten väestön siirtoja ja epätasapainon aikaansaamista periferian keskuksen välillä. Minä puhuin tästä asiasta eilen Liettuan terveysministerin kanssa, sillä jopa periferian maissa tämä aiheuttaa sitten epätasapainoa sukupolvien välillä, sillä aivovuoto aiheuttaa tällaista ja jos ajatellaan niitä ihmisiä, jotka joutuvat sinne keskuksen maihin lähtemään töitä etsimään. Tämä on tietysti hyvä antaa tämä mahdollisuus ja voidaan etsiä teknisiä parannuksia tähän, niin kuin komission tekstissä esitetään, mutta jos ajatellaan, että nämä väestöliikkeet voisivat sitten ratkaista makrotaloisen tasapainon ongelmat, niin tämä on kyllä todellinen virhe ajatella näin. On hyvä, jos me näin kannamme kortemme kekoon, kun rakentaan parvintomia sisämarkkinoita, mutta tuskinpa nyt tämä kuitenkaan on ratkaisu sellaiseen ongelmaan, joka pitää hoitaa ihan eri tavalla. Euroopan unionissa työntekijöiden vapaa liikkuvuus on tärkeä oikeus, mutta on olemassa toinenkin oikeus, joka on ihan tärkeä, vaikka sitä ei löydy perustamissopimuksesta, eli oikeus elää ja työskennellä omassa maassa. Tämä koskee erityisesti niitä, jotka tällä hetkellä asuvat näissä Euroopan unionin eh, periferian maissa. Halusin tämän mainita, koska tässä nyt puhumme teknisistä säädöksistä, ja nehän ovat osa kokonaispolitiikkaa, jota ei pidä unohtaa. Ja nyt antaisin puheenvuoron Kilian Moorille komissiosta ja sitten esittelijä voi käyttää loppupuheenvuoron komission. Thank you for giving me the floor. Um, Kiitos. Jos nyt voisin aivan lyhyesti vastata näihin kysymyksiin, kun täällä kysyttiin sitä, mitä varten tämä komission ehdotus on tarpeellinen. Aivan kuten täällä jo sanottiin, tässä on kysymyksessä eräs peri, perusperiaate EU:ssa. Ja tämä on ollut jo 40 vuotta olemassa, mutta huomaamme, että hyvin paljon eroja maiden välillä on eroja. Joskus on 3 prosenttia, joskus hurmasti enemmän. Miksi komission mielestä on tällainen ehdotus nyt tarpeen? Yksi asia on tietenkin edistää tätä liikkuvuutta ja sitten on myös muita syitä – me olemme saaneet hyvin paljon valituksia näistä oikeuksista, jotka liittyvät työntekijän vapaaseen liikkuvuuteen. Ja tässä on kysymys siinä, että tämä on huonosti pantu täytäntöön jäsenvaltioissa ja hyvin monet ongelmat liittyvät sosiaalisiin oikeuksiin. Ihmiset eivät ole myöskään tietoisia eh, näiden muualta tulevien työntekijöiden oikeuksista Ihmiset eivät itse tunne näitä, e, itse, ihmiset, työnhakijat itsekään eivät pääse tämän tiedon ääreen. Toivottiin lisää tietoa ja e, Europe Advice esimerkiksi on yksi taho, joka antaa e, tällaista tietoa. Viime vuonna tuli 10 000 kyselyä tästä vapaasta liikkuvuudesta. Eli tarkoituksena komissiolla on se, että eh, koska näitä oikeuksia toteutetaan kansallisesti, niin nyt on mm, tarkoitus saada tämä paremmin täytettyön pantua eh, kansallisen lainsäädännön puitteissa. Eh, tässä olisi mm, tarkoitus tällainen elin perustaa, joka auttaisi sitten ihmisiä toimimaan kansallisesti jos on jonkinlaisia lakiin liittyviä erimielisyyksiä tai hallinnollisiin päätösten kanssa ongelmia, niin annettaisiin apua ihmisille, jotka sitä tarvitsevat. Tässä on tarkoitus tiedon jakojärjestelmää siis parantaa, kuten sanoin. Ja sitten me haluttiin, täällä haluttiin lisätietoa myöskin artiklasta 4. Ehdotuksen sisältö on se aivan yksinkertaisesti, että jos työntekijä, joka hakee työtä, jos hänellä on ongelmia, jos he haluavat viedä päätöksen vaikka tuomioistuimeen, että he saavat apua sen tekemiseen. Artikla 4 eh, hän käsittää siis tällaisia lainkäyttömenettely. Ja tämä on aivan tällainen standardilauseke, eikä se ole mikään erityinen tässä tekstissä. Eh, tämä on myös muissa direktiiveissä eh, mukana, kuten 2043 myöskin tasa-arvodirektiivissä. Eh, on siis tarkoitus antaa eurooppalaisille mahdollisuus toteuttaa oikeuksiaan. Ja sitten oli myöskin tarve sille, että nuoret ihmiset ja yliopistosta valmistuneet voivat hyödyntää oikeuksiaan. Minä haluan nyt vakuuttaa teidät siitä, että tämä meillä on 45 artiklassa asetuksessa 492 492 on hyvin tarkkaan säädelty se, että oikeudet ovat eh, samat kuin kansallisessa kontekstissa. No sitten muutamia lyhyitä kommentteja näistä tarkistuksista, joita on ehdotettu. Mitä tulee tarkistukseen yksi, minä haluan aivan lyhyesti vielä toistaa huolemme siitä, Eh, sama, joka oli myöskin naisten asiain valiokunnassa tullut esiin. Täällä on määritelmä eh, perheen määritelmä, joka on myös toisessa direktiivissä. Me, eh, me olemme huolissamme siitä, että rajat ylittävät työntekijät eivät kuusi kuuluisi tämän piiriin, mutta artiklan Direktiivissä 2048 kohta 38 on määritelty tarkkaan, mutta tässähän on niin, että raja tekevät työntekijät, he eivät muuta maasta toiseen. Eli tässä nyt raja-alueen työntekijät ovat erilaisessa asemassa kuin ihmiset, jotka muuttavat toisesta maasta toiseen. Sitten tarkistus kuusi, tämä ryhmäkanne. Komission tarkoituksena on se, että e, avustetaan ihmisiä siinä, että he nostavat, voivat e, kantaa, kanteen tässä on johdanto-osan kappale 15, joka kertoo näistä yksilöllisistä kanteennostomahdollisuuksista. Sitten tarkistus 11. Täällä on siirtotyöläinen muutettu liikkuvaksi työntekijäksi. Me käsittelimme komissiossakin näitä termejä ja niiden käyttöä. Sitten juristi lingvistien avulla me otimme tämän tänne mukaan eh, tässä muodossa, kun se nyt on. Ja tätä on myös käytetty muissa säädöksissä. Tarkistus 12. Täällä on vapaa liikkuvuus muutettu työntekijöiden vapaaksi liikkuvuudeksi. Tämä on johdanto-osan kappaleessa 26, joka taas linkittyy artiklaan 8 kappaleeseen 2, jossa sanotaan, että kun, kun järjestetään erilaisia mahdollisuuksia, niin kussakin maassa voidaan tällaisen elimen toimivaltuuksia – Eh, mahdollisia toimivaltuuksia. Eli tämä, tämä kohta siis antaa paremmat mahdollisuudet säädellä tätä asiaa. Ja tässä johdantosan kappaleessa 28 puhutaan vain siis eh, vapaasta liikkuvuudesta. Sitten viimeinen kommenttini liittyy tarkistukseen 14. Kyseessä on artikla 4 ehdotuksessa. Kuten jo sanoin, komissio tässä vain käyttää standardimuotoilua syrjimistä vastaan. Eli siis tämä kaikki terminologia on aivan standarditerminologia muista säännöksistä, säädöksistä. Eikä meillä ole tarkoitus mitenkään muuttaa tätä näiden oikeuksia. Siis me emme halua näitä standardimuotoiluja muuttaa tässä direktiivin eh, yhteydessäkään. Esittelijä. Thank you so much. Kiitos. Kiitos näistä kaikista kommenteista. Lisäksi haluaisin kiittää kom- komissiota myöskin kommenteista. Voimme ottaa huomioon monia näistä seikoista, mutta meidän pitäisi pitää mielessä, että tämän direktiivin pitäisi torjua syrjintää, joka johtuu kansalaisuudesta. Meidän pitää pitää, pitää mielessä, että meillä on myös muunlaista syrjintää torjuvaa lainsäädäntöä. EU:ssa. Jotkin Rova Connellsin mainitsemista kysymyksistä on jo katettu muissa direktiiveissä, jotka koskevat syrjinnän torjumista. Tässä on kyse nyt vain tästä astuksesta, joka perustuu kansalaisuuteen eikä muihin tekijöihin. Sitten Schengen-alueen kansalaiset ja Schengen-alueen ulkopuoliset kansalaiset. Tämä on mielenkiintoinen kysymys, mutta soveltamisala on melko rajoitettu. Olisi kylläkin kannattavaa löytää jonkinlainen ratkaisu, mutta ehkä sellaisen saamme löydetyksi. Nyt palaan sitten komission kommentteihin. Kyllä mekin keskustelemme paljon siitä, pitäisikö käyttää termiä siirtotyöntekijä vai käsitettä liikkuva työntekijä. Meillähän on paljon siirtolaisuuteen liittyviä asioita tässä parlamentissa ja olemme kuulleet myös ulkopuolelta kommentteja. Ja tämä on joskus, joskus harhaan johtavaa, sillä Joskus tällainen termi nimittäin äh, sitä, se mielletään liittyvän siirtolaisen, joka tulee, siirtolaisuuteen, joka tulee kolmansista maista, mutta tässähän on kyse nyt sitten EU-sisäisestä siirtolaisuudesta. No sitten seuraavaksi kollektiiviset oikeussuojakeinot. Ja herra Kristensenin ehdotukset – Niistä pitäisi keskustella ja olen avoin kaikille hyville ratkaisuille. Jos saamme tällaisen suostuksen aikaiseksi, niin mielestäni olisi hyvä pitää mielessä se, että komissio todellakin on antanut tällaisen suosituksen. Ja sitten raja-alueella asuvat työntekijät heidänkin tilanteeseen pitäisi löytää ratkaisuja. Olen kyllä valmis ajattelemaan tai miettimään uudelleen tämän kohdan eh, niin, ettei kukaan jäisi soveltamisalan ulkopuolelle. Ja sitten vielä puheenjohtajan kommentteihin. Kyllä, joskus kyseessä on dilemma. Tavoitteena ei voi olla lähettää miljoonia ja miljoonia työntekijöitä liikkumaan ja tuhota alueiden tai jäsenvaltioiden paikallinen kulttuuri. Pitää pitää mielessä esimerkiksi Romanian ongelmat. Tuhansia ja taas tuhansia, ellei jopa satoja tuhansia lapsia on ongelmisessa, ongelmallisessa tilanteessa, mutta toisaalta tässä on, näissä säännöksissä on kyse vapaudesta. Me haluamme poistaa esteet. Emme mitenkään halua ihmisiä pakottaa lähtemään kotimaastaan. Ideana on löytää mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään omassa kotimaassa. Mutta tietenkin kysymys on hyvin ongelmallinen ja koko tilanne on monimutkainen. Tällä direktiiviluonnoksella me yritämme poistaa juuri tällaiset esteet. Emme halua tehdä tätä enempää. Kiitos. Kiitos tarkistusten jättämisen määräaika on 17.9. kello 12. Tarkastelemme 17.9. ja sitten 5.11. on käsittely ja äänestys. Ehkä tällä tavoin voidaan liettonkaudella saada tämä koko asia loppuun käsiteltyä, mutta tämä ei ole vielä varmaa. Ja näin pääsemme kohtaan kymmenen ja annan edustaja Kasalle puheenvuoron. Hän voi esitellä IMKON nimissä tämän asian, joka koskee vähittäiskaupan toimintasuunnitelmaa, niin että sitä hyötyä kaikille. Tämän oma aloitteen mietintö IMKO-valiokunta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin. Paremmin integroitu vähittäiskauppamarkkina-alue. Sen pitäisi edistää innovaatiota ja kilpailua. Vähittäiskauppa-ala käsittää noin 15 prosenttia työntekijöistä EU-ssa. Siellä on paljon nuoria, 29 prosenttia kaikista EU-yrityksistä toimii tällä alalla. Suurin osa niistä on PK-yrityksiä. Tässä lausunnossa pyydetään, että tuettaisiin entistä enemmän innovatiivisia PK-yrityksiä, jotka huomioivat uudet markkinatarpeet ja edistävät ympäristöllisiä toimia. Tämä voitaisiin sanoa eh, tehdä digitaalisten yhtenäismarkkinoiden puitteissa, erityisesti jos ajatellaan pieniä vähittäismyyjiä, joiden on usein vaikeampi pysyä mukana tekniikan muuttuessa. On olemassa mahdollisuuksia, on huomioitava se, minkälaisia kykyjä on työmarkkinoilla ja minkälaisia tarpeita on. Voitaisiin vähentää nuorisotyöttömyyttä ja voitaisiin lisätä myös vanhempien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia, jos tämä huomioidaan, ja myös erikoistarpeisten työllistymismahdollisuuksia. Korostamme olemassa olevien välineiden parempaa käyttöä EU-tasolla niin, että voidaan antaa tukea äh, strukturoidulle kumppanuuksille. Tämä koskee esimerkiksi Erasmus kaikille ohjelmaa ja tämän lisäksi on edistettävä koulujen ja yritysten välisiä kumppanuuksia. Ja sitten lopulta on pimeä työ. Tämä on sosiaalisesti vaarallista ja voi aiheuttaa alhaisia palkkoja työntekijöille, jotka eivät saa myöskään eh, terveyspalveluja tai sosiaalietuja. Meidän on pantavakunnalla toimeen olemassa oleva sosiaalilainsäädäntö ja työ ja siksi on hyvä, että komissio on ollut aloitteellinen tällä alalla. Teen mielelläni yhteistyötä varjoesittelijöiden ja kollegojen kanssa seuraavan viikkojen aikana, että voin entistään parantaa omaa tekstiäni. Kiitos. Alors, euh, euh, Alejandro Cercas, puis Phil... Alejandro Cercas ja sitten Filbenien. Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin edustaja Kansa sanoi, tämä on hyvin tärkeä asiakokonaisuus, sillä kyseessä on tärkeä toimiala, erityisesti PK-yritysten osalta. Meillä vastuuhenkilö on edustaja Kotsoliino, joka ei päässyt paikalle, mutta hän kuitenkin antoi meille huomionsa. Ja hän on periaatteessa valmis tekemään yhteistyötä edustaja Kasan kanssa, niin että saataisiin aikaiseksi sellainen teksti, jossa periaatteessa ollaan nyt samaa mieltä Ehdotuksena kanssa, mutta tässä tarvitaan vielä parempaa analyysiä ja parempia ehdotuksia. Ottaen huomioon, kuinka vakavasta tilanteesta on kyse nyt tällä alalla. On olemassa rakenteellinen ongelma, mutta tämän lisäksi on ongelmia, jotka liittyvät tähän kriisisuhdanteeseen. Tämä aiheuttaa työntekijöille sosiaalisia ongelmia, mutta myös koko sille ympäristölle, missä näitä toimia harjoitetaan. Vähittäismyyntialalla on paljon uudelleenjärjestelyjä ja tämä vaikeuttaa työntekemistä, mutta se aiheuttaa tämän lisäksi seurauksia kaupunkeihin, kaupunkien keskustat tyhjenevät ja ostoskeskukset täyttyvät ja tässä suuret kauppaketjut aiheuttavat todella hurjia seurauksia tälle toimialalle, mutta myös koko yhteiskunnalle, sillä pikkukaupat ovat olleet jopa tapa edesottaa sosiaalisia yhteyksiä. Eli tässä nämä suuret kaupatiostoskeskukset, suuret yritykset ovat vaikuttaneet asioihin niin, että työskentelyolosuhteet ovat huonontuneet. Työntekijät ja heidän perheensä tässä joutuvat kärsimään, sillä monet tuhannet ihmiset pakotetaan sunnuntaisiin työskentelemään, vaikkeivat he tätä haluaisi, mutta hän on kuitenkin pakko. Eli herra Kasa, nyt olisi hyvä hetki korostaa kaupan sisämarkkinoiden vapaiden markkinoiden ja kilpailun lisäksi ihmisiä, työntekijöitä ja heidän perheitään. Aikaisemmin puhuttu työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta, tuottavuuden ja taloudellisten oikeuksien lisäksi on mietittävä sitä, miten nämä voivat auttaa ihmisiä, mutta tällä hetkellä toimii päinvastoin, eli tässä ihmiset joutuvat nyt toimimaan yritysten vaatimusten mukaisesti, mutta tässä kaikki nämä hulluudet, niitä on vähän rajoitettava, on huomioitava ihmisten oikeudet, heidän eh, työaikaan on kunnioitettava, työterveys on huomioitettava, tarvitaan sellaista kilpailua, jossa huomioida nämä epätasapainot markkinat eivät ole täydelliset, niitä ei pidä mitenkään pyhittää. Siellä on paljon, paljon ongelmia, paljon virheitä markkinoilla, ja koska markkinat ovat sokeat, ei, eivät markkinat havaitse ollenkaan sosiaalisia seurauksia, ja siksi jos huomioidaan ainoastaan suuret ja vahvat ähm, tahot, niin tästä on suuria haittoja muille. Siksi edustaja Kasa olisi hyvä, jos täällä valiokunnassa kaikki ryhmät voisivat lähteä tästä samasta näkökulmasta, mutta pitäisi vielä lisää analysoida näitä vaikeita ongelmia. Kiitos. Filbenion. Ja Yes, uh, thank you. I'm, uh... Kiitos. Minä edustan Kuntsmenia, koska hän ei ole nyt paikalla. Minä siis luen hänen Eh, näkemyksiään. Hän on sitä mieltä, että tämä komission toimintamalli mm, ja tämä vihreä paperi, vihreä kirja ovat aivan oikean suuntaisia toimenpiteitä. Ja tämä on nyt aivan oikeaan aikaan tehty aloite, kun nyt talouden tilanne on mikä on. Tässä kysymyksessä BKTstä 11 prosentin alasta ja 15 prosentin työllisyysosuudesta. Tässä nyt on hyvin tärkeät toimijat kyseessä sisämarkkinoilla. Kuitenkin tämä kriisi on osunut hyvin rankasti tähän, tähän sektoriin. Suurin osa vähittäismyyntiliikkeistähän on pk-yrityksiä. David Kasa on syytä kiittää tämän lausunnon laatimisesta. Täällä on hyvät painopistealueet ja täällä on nimenomaan otettu pienet toimijat ja pk-yritykset huomioon. Pitää e, poistaa e, e, näitä erovaisuuksia, joita alalla vielä on. Kuitenkin täytyisi korostaa sitä, että meidän täytyisi antaa erityisesti antaa tukea innovatiivisille tahoille. Tänne pitäisi myöskin lisätä eh, yksi eh, lisäkohta, nimenomaan pienistä toimijoista, koska ne vaikuttavat paitsi työllisyyteen myös siihen, että elinympäristöt pysyvät elävinä ja tämä on hyvin tärkeää myös vanhoille ihmisille. Kiitos. Onko muita pyyntöjä? Jos ei, niin annan puheenvuoron komissiolle, jos komissio haluaa puhua. Ei, kyllä. Marion's gone for coffee. She's supposed to be coming back in time. I would be very brief for the Kiitos. Puhun lyhyesti komission puolesta. Haluaisin vain huomauttaa, että todellakin vähittäiskauppa-ala, kuten jo on monesti todettu, on hyvin tärkeä EUn taloudelle. Erityisesti tämä on ala, jolla on paljon työpaikkoja, joten se on todellakin keskeinen ala työllisyyden ja kasvun kannalta toimintasuunnitelma, jota komissio on ehdottanut, pitäisi ottaa huomioon siinä, siis pitäisi ottaa juuri nämä vaikutukset huomioon. Siinä yritetään puuttua kaikkiin toimijoihin tällä alalla, siis kuluttajiin, työntekijöihin ja yrityksiin. kohdennetut toimet, niillä yritetään parantaa osaamistasoa ja työmarkkinaosapuolten toimintaa. Myös herra Kasa on maininnut tämän tahon, joka on joka on perustettu ja joka on antanut ensimmäisen kertomuksensa heinäkuussa. Lisäksi eurooppalaisessa liittymässä on myös vähittäiskauppa-alan edustajia. Taitojen suhteen siis suunnitelmaa pannaan täytäntöön hyvin tehokkaasti, kuten sanoi, koko vähittäiskauppa alassa on valti kyse työpaikoista ja pk-yrityksistä. Suurin osa vähittäiskauppa-alalla olevista yrityksistä on pk-yrityksiä. Komissio suunnitelma täytäntöön paniessaan aikoo kiinnittää erityistä huomiota pk-yrityksiin. Kiitos esittelijä. Thank you, um, to all those who... Kiitoksia kaikille, jotka osallistuivat keskusteluun. Olen aivan samaa mieltä eh, teidän kanssanne siitä, että tämä talouskriisi on eh, sosiaalisen kriisin luonut hyvin monessa mm, paikassa Euroopassa ja meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta voisimme taata sen, että työolosuhteet kehittyvät. Meidän täytyisi myöskin tukeamme kohdistaa PK-yrityksille, joita tämä kriisi on, on kovasti iskenyt. Benjen ehdotukset siitä, miten tulivat ikääntyneeseen väkeen ja miten pitäisi kehittää näitä toimijoita, niin minä olen aivan samoilla, samoilla linnoilla hänen kanssaan ja minä nyt luotan siihen, että me voimme tehdä hyvää eh, yhteistyötä tässä lausunnon yhteydessä. Euh, Kiitos. Eli tarkastukset on jättää digitaalisen allekirjoituksen kerran 10.9. kello 12 mennessä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että ja on tehtävä ilman kiellä 10. syyskuuta. 10. syyskuuta asti on aikaa kaikilla kielillä. Ja sitten 25. ja 6. päivä syyskuuta panoudumme niihin ja 17. lokakuuta äänestetään samaan aikaan, kun eh, tarkastelemme kompromisseja 5.11. äänestetään Imka-valikunnassa. Ja näin pääsemme sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Nyt annan puheenvuoron kollega Veronika Lope Fontanielle. 88 tarkistusta on esitetty tähän hänen lausuntonsa talouspolitiikan EU-ohjausjaksosta vuonna 2013 ensisijaisten tavoitteiden täytäntöönpano. Olkaa hyvä. Efectivamente. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Todellakin 88 tarkistusta on esitetty ja varmasti tämä tarkoittaa sitä, että tästä meidän lausunnostamme tulee tärkeämpi. Kaikkien tiedätte, että lausuntojen ongelma on aina se, että on oltava niin tiiviitä ilmaistava asiat hyvin tiiviisti ja siksi on vaikea laittaa kaikki tärkeät asiat yhteen, mutta kun tulee 88 tarkistusta käsittelyyn, niin varmasti niiden avulla voidaan laajentaa lausuntomme. Ja näin siitä tulee tärkeämpi, kun esitellään Ekonille. Haluaisin nyt korostaa tärkeimpiä seikkoja, jotka haluaisin ottaa mukaan strategia, 2020 strategia, ja no, tähän liittyviä tarkistuksia on tultu erityisesti kollega Kornelisilta ja hän korostaa sitä, että ei saa unohtaa 2020 strategian tavoitteita. Minä tietysti voin yhtyä tähän ja nämä tarkistukset hyväksytään. Ja sitten puhutaan nuorisotyöllisyydestä. Tämä on prioriteetti, siksi nämä ehdotukset mm, työllisyyden puolesta otetaan myös mukaan. Ja on tarkistus, joka liittyy eh, työntekijöiden vapaan esteisiin. Tämä on Jalo Viskan tarkistus ja voin täysin yhtyä siihen. Mutta sitten on myös joitain muita tarkistuksia, joissa puhutaan esimerkiksi siitä, että työllisyyttä pitäisi verottaa vähemmän. Nämä tarkistukset esittävät, että tämä olisi tapa lisätä työllisyyttä. Minä voin ilman muuta yhtyä tähän kriteeriin, mutta mielestäni ei nyt ole tarpeen korostaa sitä, miten vähennykseen suhtaudutaan, sillä kussakin jäsenvaltiossa pitäisi pystyä toimimaan omien tarpeiden mukaisesti joka tapauksessa. Varmasti varjoesittelijän kanssa voidaan keskustella näistä asioista ja katsoa, mihin päätöksiä tullaan. Joka tapauksessa on hyvä esimerkin omaisesti pitää täällä myös tämä eh, vaihtoehto, joka koskee ympäristöverotusta silloin, kun tämä on paikallaan. Komissio korostaa tätä. Täällä puhutaan myös joustosta ja turvallisuudesta, kun tehdään uudistuksia työelämään nämä työelämän uudistukset, niille on vietävä joustavuuden suuntaan, mutta on selvää, että tämä joustavuuskriteerien huomioitava samanaikaisesti huomioidaan sosiaalinen eh, talous ja on pidettävä yllä sosiaalinen suojelu, sen korkea taso. Eli tarvitaan joustavuutta, mutta myös sosiaalisuojaa. Ja mitä tulee sitten vihreän talouden alan työllisyysmahdollisuuksiin, niin voin yhtyä siihen, että tämän sektorin työntekijät huomioidaan. Mutta on muitakin aloja, joista en aio puhua pitkään, mutta ehkä joitain tarkistuksia voin tukea suoraan ja toiset taas otetaan mukaan kompromissiesityksiin. Niissä puhutaan siitä, että on parantavaa työn laatua, on edistettävä työntekijöiden mukaan ottamista työmarkkinoille, saattaa yhteen perhe- ja työelämää, edistettävä eh, sukupuolta tasa-arvoa. Nämä ovat tärkeitä seikkoja muiden muassa ja ne pitää ottaa mukaan tänne lausuntoon. Tämän lisäksi puhutaan pitkäaikaistyöttömistä. On useitakin tarkastuksia, joilla pyritään torjumaan pitkäaikaistyöttömyyttä. Voin yhtyä niihin. Täällä puhutaan paljon nuorisotyöttömyydestä, mutta on selvää, että pitkäaikaistyöttömyyskin on otettava mukaan. Sitten on jotain seikkoja, joiden osalta en ole nyt täysin varma, ovatko ne meille kuuluvia asioita vai pikemminkin ekonvaliokunnalle, mutta varmasti puheenjohtaja ja sihteeristö voivat sitten määritellä, mitkä tarkistukset kuuluvat pikemminkin talousasioiden käsittelijöille kuin meille, joten meille tulisi samanlaisia ongelmia kuin mitä meillä oli tässä päämietinnössä. Jos ajatellaan sitten vähimmäispalkkaa, siitäkin puhutaan. Mielestäni on paikallaan miettiä sitä, mitä oikein haluamme vähimmäispalkan osalta. Tämä ei kuitenkaan ehkä ole oikea hetki lausunnossa ottaa esille vähimmäispalkka-asiaa, mutta emme voi myöskään vastustaa sen mukaan ottamista sitten EURES. Sen osalta nyt viittaan Sergio Gutierrezin ehdotukseen, että EURES-verkoston rooli on tärkeä. on kuitenkin vaikea kuvitella, pystyykö tämä verkosto nyt todella toimimaan tässä asemassa, mitä hän ehdottaa, mutta ensi viikolla kun kokoonnumme, niin tähän asiaan voimme paneutua ja sitten puhutaan myös nuorista ja liikkuvuudesta. No tähän liittyy kyllä nuorten muuttoon liittyvä keskustelu. Ymmärrän, että kyseessä ovat nuoret, jotka lähtevät etsimään mahdollisuuksia muista maista ja joissain maissa, kuten omassa maassani, sieltä menetään paljon mahdollisia kykyjä ja en kuitenkaan ole sitä mieltä, että voitaisiin nyt suoraan sanoa, että tämä on kielteistä. Asia pitää suhtautua myönteisesti, jossain maassa tämä on tarpeellista, mutta nuorten joka tapauksessa löydettävä töitä, jos he eivät löydä tällä hetkellä töitä omasta maasta, niin on tärkeää, että he pystyvät lähtemään toiseen maahan ja pääsevät sitten töihin siellä. Sitten puhutaan automaattisesta vakauttamisesta. Tämä on puheenjohtajamme Sergio Gutierrezin ehdotus. Eli on kaksi tarkistusta, jossa pyydetään komissio eh, esittää vihreän kirjan, jossa eh, olisi euroalueelle tällainen automaattinen vakautusmenetelmän suunnittelija. Tämä on mielenkiintoinen ajatus, mutta ehkä siihen kannattaisi paneutua vähän eh, yksityiskohtaisemmin oma aloitteessa mietinnössä, sillä se on tärkeä asia, mutta ei tätäkään tietysti voi vastustaa. Ja pidemmittä puheita haluaisin sanoa, että tänään iltapäivällä esittelijät ja tämän valiokunnan jäsenet saavat kompromissiehdotukset. Olemme lähettäneet myös mahdollisia eh, päivämääriä, jotta voitaisiin päästä yksimielisyyteen. Sillä olisi tärkeää, että saataisiin mahdollisimman pitkälle menevä yksimielisyys aikaiseksi. Kiitos. Kiitos esittelijä. Ja sitten Gutierrez Prieto ja Rova Harkin. Kiitos puheenjohtaja. Me puhumme tästä mietinnöstä hyvin tärkeän aikaan. Pitää miettiä myös tarkistusten sisältöä. Nyt menen niinkään näihin konkreettisiin asioihin, vaikka puhun niistäkin vähän. Mutta tärkeää tässä on nyt, mikä tässä on taustalla, eri mm, puolueiden ajattelutavan taustalla. Tässä on senkin kaksi suurta pettymystä. Ensimmäinen liittyy itse tähän menettelyyn. Tämä löytyy näistä tarkistuksista, joissa viitataan demokraattisen eh, menettelyyn, eli pyydetään lisää osallistumista koko ohjausjakso eh, asiaan, mutta myös näihin kansallisiin muutosohjelmiin. Sillä on selvää, että tämä mietintö nyt laitetaan sellaisessa vaiheessa, että nämä ohjelmat on neuvostossa hyväksytty. Eli tässä on paljon tärkeämpi tämä poliittinen viesti. Se ei ole niinkään käytännön kannalta järkevää tämä. Ei nyt ole mitenkään oikea demokratia. Tämä pitää tehdä täysin selväksi, niin kuin asia on. Ja sitten jos ajatellaan kansallisten parlamenttien osallistumista, olemme voineet havaita, että suurimmassa osassa maita ei ole otettu mukaan demokraattisesti työmarkkinaosapuolia näissä vakaus- ja konferenssiohjelmissa ja kansallisissa uudistusohjelmissa. Meidän pitää mm, parantaa sitä, että pystyttäisiin demokraattisemmin toimimaan ja huomioimaan kansalaisten mielipiteet koko Euroopassa. Ja toisaalta olemme kovin pettyneitä niihin politiikkoihin, mitä harjoitetaan kansallisissa uudistussuunnitelmissa. Tässä taustalla on kaikissa komission ehdotusten taustalla on tällaisia ongelmia, sillä tässä komissio ei huomioinut parlamentin helmikuussa hyväksymä mietintöä. Meidän pitää tätä arvostella ja sitten pyrkiä muuttamaan tilannetta. Olemme pettyneitä sillä on huomioitava, että säästöohjelmiin on tehty pieniä ongelmia. Joillekin maille nyt on vähän enemmän aikaa vähentää eh, budjettivajetta, mutta tästä pienestä joustosta on sitten menty siihen, että on enemmän paineita ryhtyä eh, suuriin uudistuksiin, joilla tuhotaan sosiaalimalliamme. Jos ajatellaan esimerkiksi eh, eläkkeiden uudistuksia tässä. Komissio on mennyt liian pitkälle, kun ajatellaan kestävyysvaatimuksia keskipitkällä aikavälillä ja sitten on lähdetty eh, määräämään, miten jäsenvaltiossa pitäisi toimia. Joskus tässä on ihan eh, kopioitu vain maasta toiseen näitä vaatimuksia, eikä ole huomioitu demokraattisia Eh, voimia näissä maissa. Tässä on, niin kuin sanoin, ollut nyt pientä muutosta ja tämän takia suuri osa puolueryhmistä on esittänyt tiettyjä tarkistuksia, joilla edesautetaan kompromisseja, sillä tässä on yhteinen nimittäjä kaikissa. Jos ajatellaan talousstrategian muuttamista, se, johtuu, se liittyy läheisesti siihen, mitä helmikuussa sanoimme, mutta olemme myös todella huolestuneita työllisyydestä. On totta, että tarvitaan eh, sellaista politiikkaa, joka lisäisi työpaikkoja, mutta tarvitaan sellaisia eh, työpaikkoja, jotka ovat eh, laadukkaita, jossa on olemassa yhteinen nimittäjä. Ja nyt tässä kuitenkin kriisi on johtamassa siihen, että sosiaaliset erot suurenevat. Ei mikä tahansa ratkaisu sovellu vain siksi, että sillä päästään mukaan kriisistä. Meidän pitää edistää nuorisotyöttömyyttä ja myös pitkäaikaistyöttömien asema on huomioitava. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että taloudellisen kriisin seuraukset, vaikka neuvoston haluaa sanoa, että suurin ongelma on jo takana päin, mutta mikrotaloudessa näinkä on, mutta todellisia ongelmia on yhä vielä edessäkin ja voidaan havaita, että suuri ongelma on nimenomaan pitkäaikaistyöttömien asema tämä keskustelu, jossa UE ja vihreät ja sosialistit ovat ottaneet tarkistusten kautta mukaan tämän kuuluisan kilpailukykyasian. Eli jos lähdetään miettimään eurooppalaista kilpailukykyä, minkälaista kilpailukykyistä taloutta me oikein haluamme. Ja minä haluaisin sanoa, että olen todella huolestunut siitä, mitä komission jäsen Olli Rehn sanoi kesällä, että joidenkin jäsenvaltioiden meillä Espanjassa olisi eh, vähennettävä 30 eh, prosenttia työllisyyskustannuksia, eli vähentää palkkoja vielä enemmän kuin mitä nyt on jo tehty. Tämä vaikuttaa myös eh, sisäisen kysynnän vähentämiseen. Näin kriisistä tulee yhä epäoikeudenmukaisempi, siitä on vielä vaikeampi päästä. Tästä olen vakuuttunut. Ja lopuksi, jos puhutaan liikkuvuudesta, monissa eri ryhmien tarkistuksissa on myös tämä asia otettu esille. Voin yhtyä siihen, että Euroopan unionin tärkeimpiä saavutuksia on se, että työntekijät voivat liikkua, ei ainoastaan pääomat, vaan myös työntekijät. Meillä on erilaisia välineitä, jotka ovat edistäneet liikkumista, mutta ero sen liikkuvuuden välillä, joka, jota minä tuen, ja sitten tämä taloudellinen pakolaisuus, mitä nyt tapahtuu monessa maassa, niin tämän, tässä erona on se, onko se vapaaehtoista, tämä pitäisi olla vapaaehtoinen päätös, eikä että taloudellinen eh, paine pakottaa nuoret ja muutkin lähtemään muualle. Eli tästä on kyse. Me tarvitsemme liikkuvuutta, mutta pitää kuitenkin taistella talousta pakolaisuutta vastaan, eli tällaista eh, ei-vapaaehtoista liikkuvuutta vastaan. Eli pitää nyt huomioida, onko liikkuvuus vapaaehtoista vai ei. Eurasin on parantava eh, työpaikan välitystä. On todella harmi, että tehdään kahdenvälisiä sopimuksia eikä huomioida Euroopan laajuisia eh, verkostoja ja siksi on todella harmista, että tällä hetkellä kun pyrimme ottamaan yhteisvastuuta eh, velasta ja meillä on pankkien valvonta ja niin poispäin, emme kuitenkaan voi taata Eh, työntekijöiden oikeuksia, jos ajatellaan heidän eläkeoikeuksia, ei huomioida tätä meidän sosiaalimallimme pohjaa. Tämän pitää nyt kyllä mm, huolestuttaa meitä kaikkia, niin kuin komission neuvosto sanovat, että nyt olemme kriisistä pääsemässä pois jo niin tässä vaiheessa parlamentin pitäisi nyt huolestua siitä, miten kriisistä oikein päästään, minkälaiseen tilaan jäämme. Meidän pitää alkaa korostaa tiettyjä kysymyksiä ja miettiä eh, sitä, mistä kansalaiset todellakin ovat huolestuneita. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos. Ja seuraavana Marian Harkin. Puhuilla ei ole mikrofonia päällä. Haluaisin kiittää tässä valmistelijaa hänen työstään. Olen samaa mieltä monista ehdotuksista ja toivottavasti me voimme tehdä edelmällistä yhteistyötä. Monia kommentteja tässä on jo mainittu, joten puhunkin aivan lyhyesti. Omat tarkistukseni koskevat ennen kaikkea tästä, tätä kontekstia, kun kun kirjoitin äh, tarkistuksia, niin kaikki 27 EU-jäsenmaata olivat äh, taantumassa ja täl, tämä tilanne ei ole tapahtunut ja velan suhde PKT kasvaa. Kun puhumme julkisen talouden vakauttamisesta, niin me tarvitsemme edelleen vakauttamista ja joustavuutta. Tässä ei ole kyse pelkästään työttömyydestä, vaan meidän pitää tarkastella pitkäaikaistyöttömyyttä. Lisäksi olen tyytyväinen kuullessani, että valmistelija voi tukea progressiivista verotusta, eli verotusta muut, siirrettäisiin työ, työnteosta jonnekin muualle. Olen lisännyt tarkistuksia vanhustenhoidosta ja lastenhoidosta. Tämä liittyy naisten työllistymismahdollisuuksiin, sillä nämä kaksi asiaa tukevat toisiaan. Kohdassa neljä poistin työvoimakustannukset ja laitoin siihen tilalle kilpailukyvyn tukemiseen. Kilpailukyvyn tukeminen ähm, liittyy investointikustannuksiin, äh, kustannustehokkuuteen ja tutkimukseen. Kaikki nämä tekijät pitää ottaa huomioon. Jotkut Joistakin tarkistuksista olen samaa mieltä valmistelijan kanssa, esimerkiksi Eurooppa 2020 strategia ja sen tavoitteiden saavuttaminen ja se, että näiden tavoitteiden pitäisi olla äh, ohjauskauden keskuksessa ja myös sitten lisäksi nämä tulostaulut ja makrotaloudellinen ohjaus, siitä olen samaa mieltä. Muut puhujat ja kommentoivatkin tiettyjä tarkistuksia tässä ja on todellakin aivovuoto on todellakin riski, eikä siinä ole kyse pelkästään aivovuodosta, vaan myös epätasapainoista, epätasapainosta aktiivisen ja ei-aktiivisen työväestön välillä. Minä tulen maasta, jossa joka, josta joka tunti kymmenen ihmistä lähtee eh, esimerkiksi eh, Berliinissä on 10 eh, miljoonaa asukasta, joten Kymmenen 10 ihmistä tunnissa, jotka lähtevät maasta, se on kyllä melko suuri osuus. Meidän pitää todellakin ottaa tämä huomioon, kun puhumme siirtolaisuudesta. Minulla oli verotuksesta myös monia tarkistuksia, toivottavasti pääsemme niistä yhteisymmärrykseen. Kostellon ja Cornelisenin kanssa tein myös tarkistuksia julkisen va- talouden vakauttamisen ajoituksesta, toista voimme niistä sopia. Ja herra Piesin tarkistus 86, äh, demokraattinen oikeutus ja ajoitus, prosessin ajoitus, siitä olen samaa mieltä. Kiitos paljon. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei ole. Niistä muutama kommentti ennen kuin annan taas puheenvuoron esittelijälle ja ehkä komissiollekin, jos komissio haluaa puhua. Voin ensiksi haluaisin korostaa erityisesti tarkistusta kahdeksan tätä eh, tulostaulua. Jos halutaan päästä eteenpäin tässä ohjausjakso asiassa – niin tarvitaan todellakin välineitä, sillä jos ei ole analyysivälineitä ja tilanteiden tarkistamismahdollisuuksia, niin sitten meillä on todella vähän välineitä. Mitä tulee demokraattiseen legitimiyteen, on totta, että tämä mietintö tulee sellaisessa vaiheessa, jossa neuvosto on jo hyväksynyt kansalliset mutta näin tämä menettely oli tarkoitus tehdä, eli ajatus oli tarkastella siitä, minkälaisissa olosuhteissa neuvosto on nämä suunnitelmat hyväksynyt. Ja jos ajatellaan meidän ehdotuksiamme, onko ne huomioitu vai ei. Ja ajatus oli eh, todellakin komissiolle tästä esittää huomioita siitä, mitä on opittu seuraavaa harjoitusta varten. Eli kyllä me tämän ajatuksen mukaisesti olemme toimineet. Ja mitä tulee sitten tähän vähimmäispalkka-asiaan, jonka esittelijä otti esille. No tässä käytitte samaa argumenttia vähimmäispalkan osalta ja työttömyyskorvauksen osalta. Puhuttiin siitä, onko tämä nyt oikea yhteys asioiden, näiden asioiden käsittelyyn. Minä olen sitä mieltä, että kyllä, seuraavasta syystä. Vähimmäispalkka on tärkeä asia, jos ajatellaan eri maiden välistä kilpailukykyeroa, niin kuin komissiokin tästä on puhunut. Puhutaan toisaalta sisäistä kysynnästä ja siitä, että tarvitaan parempaa tasapainoa kilpailuolosuhteiden osalta. Ja mitä tulee sitten työttömyyskorvaukseen, te ette vastusta tätä tarkistusta. Mietitte vain, onko tämä nyt oikea paikka ottaa tämä asia esille. Meillä on kuulemisia ja pilottihanketta pyydämme, eli tässä olemme työn jo aloittaneet, mutta me tässä todella määrittelemme yleisiä makrotaloudellisia puitteita, joita pidämme tarpeellisina EUn sosiaalipolitiikkaa varten. Ja kun tässä näitä puitteita analysoidaan, niin tämä vihreä kirja on aivan selvästi paikallaan, sen pyytäminen. Minä olen itse esittänyt jotain tarkistuksia. Yksi niistä koskee eläkkeitä. Nämä maakohtaiset suositukset ovat Euroopan komissiolle joskus tapaa sanella jäsenvaltioille, mitä niiden pitää tehdä. Ja tämä toteutuu entistä enemmän, jos meillä on tämä tällainen sopimus innovatiivisuutta ja kilpailukykyä koskien, jos se todellakin tulee käyttöön. Ja jos halutaan eh, nyt eläkkeestä puhua, niin jos sanotaan, että teidän pidettävä eläkkeenne yllä ja oltava valtiota tasapainossa, jotta voidaan eläkkeet maksaa, mutta eri asiasta lähteä sanomaan, miten tämän pitää tehdä. Ei voida sanoa, että pitää huomioida työmarkkinaosapuolten eh, riippumattomuus ja sitten komissio kuitenkin sanoisi, että uudistukset on tehtävä niin, että 67-vuotiaaksi asti on eh, työskenneltävä ja että eläkejärjestelmä on oltava rahastoivia ja niin poispäin. Tämä on kyllä aika pitkälle menevää, jos ajatellaan näitä viimuotoisia suosituksia. Ja sitten tämän viimeinen asia 36 liittyy verotusasioihin. On harmi, että komissio ei ota yhtään kantaa jäsenvaltioiden, jäsenvaltioiden verotukseen. Eihän tämä ole mahdollista. Kyllä minä tiedän, että tämä asia kuuluu jäsenvaltioille, mutta komissio muissakin yhteyksissä sanoo aika paljon kaikenlaista sellaista asioista, jotka eivät kuulu yhteisölle yhteisön toimivaltaan ollenkaan. Eli jos puhutaan näistä yhtä suuntaviivoista, niin ei voi unohtaa kokonaan verotusta, jos ajatellaan sitä, kuinka paljon verotus vaikuttaa valtioiden tuloihin ja myös sosiaalisen suojan mekanismin rahoittamiseen. Eli toivottavasti voitte tältä pohjalta yhtyä tähän tarkastukseen 36 ja otatte sen sitten mukaan. Annanko komissiolle puheenvuoron? En. Kiitos näin. Muutama minuutti säästyy. Ja esittelijä taas. Merci, madame la présidente. Euh, Kiitos, tässä on hyvin vähän enää lisättävää, sillä voin yhtyä kaikkeen siihen, mitä eri puhujat ovat sanoneet. Varmasti pääsemme sopimukseen. Ja me sitten toimitamme tämän viestin komissiolle ja myös Ekon valiokunnalle. Toivottavasti siellä hyväksytään sitten se mietintö ja analyysi, jonka aiemmin kohta esitellä. Muistutan, että meillä on kokoontuva ensi viikolla, jotta voimme hyväksyä nämä kompromissiehdotukset. Kiitos. Merci. Donc, au-delà du travail... Kiitos. Esittelijä työskentelee varjoesittelijän kanssa ja tämän lisäksi me sitten tarkastelemme 18.9. tarkistuksia ja sitten äänestämme ja Ekon valiokunta eh, työskentelee 39. ja toivottavasti pystymme Ekon valiokunnan kanssa antamaan selkeän viestin niin, että meidän ajatuksemme huomioidaan. Ja näin pääsemme kohtaan 14 esityslistalla. Ja nyt paneudumme edustaja Kooshan lausunnon tarkistuksiin kyseessä ovat vammaiset naiset ja annan puheenvuoron Edith Powerille, joka puhuu edustaja Korson tilalle, joka ei päässyt paikalle. Kiitos oikein paljon. Adam Koosa ei päässyt tänne paikalle ja siksi hän pyysi minua kertomaan asiaan liittyvät ajatukset. Hän haluaa kiittää Angelika Bertmania, jonka kanssa on tehty hyvää yhteistyötä. Hän korostaa sitä, että tämä asian tärkeä EU-ssa, mutta myös YKssa. Siellä on vammaisia käsittelevä eh, taho huhtikuussa järjestänyt erikoisen seminaarin tätä käsittelemään. Täällä on 38 tarkistusta ja on tärkeää, että ymmärretään naisten erityinen asema, sillä heihin kohdistuu aivan erityisiä eh, vaatimuksia, mitä tulee sitten tarkistuksiin Yleisesti ottaen voidaan yhtyä tähän lausuntoon ja onnistettu kompromisseja seuraavissa asioissa, jos ajatellaan palkkaeroja. Tätä ei voida hyväksyä, jos samasta työstä maksetaan erilaista palkkaa ja toisaalta on huomioitava eh, kaksinkertainen eh, syrjintä. Tässä myös naisiin kohdistuva syrjintä liittyy myös lasten hoitoon ja sitten on huomioitava WHO 2001 suositus ja viidenneksi vammaisten naisten työn teon osalta. Hän on samaa mieltä edustaja Klivenin kanssa ja on tärkeää antaa verohelpotuksia ja hän tukee myös ehdotusta sosiaalirahaston varojen käyttämisen osalta ja on huomioitava siis siellä erityisesti vammaiset naiset, koosa, e- esittää käyttää mm, tätä asiaa jatkuvasti eh, kolmikantan neuvotteluissa ja sitten erikseen eh, KOS haluaa kiittää Klivetiä siitä, että on otettu esille esteettömyysasia ja varmasti siinäkin voidaan saada kompromissi aikaiseksi. Kahdeksanneksi on tärkeää, että vammaisia naisia pitää suojata paremmin seksuaalista väkivaltaa vastaan hänen mielestään on hyvä, että on tiedotuskampanjoja, jotka liittyvät seksuaalisuuteen eri tapauksissa, erityisesti silloin kun naiset asuvat laitoksissa. Ja sitten on mietittävä myös eh, todistustaakan kääntämistä. Ja sitten lopuksi, mutta tärkeänä seikkana on tärkeää, että vanhempain tehtävä on jaettava yleisesti eikä vammainen nainen voi, hänen ei pitäisi saada tai joutua yksin vastaamaan lapsen kasvatuksesta. Siinä kaikki. Kiitos. Madam, Madam Merci, merci beaucoup, Madame la Présidente. Kiitos, puheenjohtaja. Minä jatkan nyt omalla kielelläni. Niin. Minä olen keskittynyt liittyy näihin asioihin tässä työssä. Siis työasioihin, koska naisilla on samat ongelmat kuin muillakin naisilla, mutta sen lisäksi heillä on vähän erikoistilanteita edessään. Minä ajattelin sillä tavalla, että näiden naisten arvokkuutta työpaikalla pitää kunnioittaa ja pitää aina miettiä sitä, miten he pystyvät tekemään työtä, eikä päinvastoin. Heillä on oma roolinsa, he luovat sosiaalisia arvoja, jotka ovat kiistämättömiä. Olen tehnyt 16 tarkistusta ja niissä minä halusin korostaa sitä, että naisille on annettava oikeuksia, heitä pitää rohkaista yrittäjyyteen, pitää torjua seksuaalista häirintää, joka on todellinen vaara valitettavasti. Mutta sen lisäksi myös kaikki, mikä liittyy äitiyteen, olisi otettava huomioon. Näiden ihmisten pitää myöskin pystyä liikkumaan työmarkkinoilla. Minä myöskin ajattelin tätä sosiaalista puolta, terveyspalveluita ja sosiaalipalveluita – Täällähän on, on lisätarpeita muihin näisiin verrattuna. Minä kannustan myöskin vammaisia naisia osallistumaan päähän päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Ja tässä nyt nämä tarkistukset ovat edenneet hyvin. Olen hyvin iloinen eh, siitä, että täällä on tämä tulostaulu. Tämä naisten ryhmä tarvitsee aina tukeamme ja me tarvitsemme hyvän mietinnön tältä alalta. Eh, madame la rapportrice, vous avez besoin de... Esittelijä, haluatteko käyttää puheenvuoron uudelleen? Anteeksi, edustaja Harkin. Thank you, madam. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitos herra Kosalle tästä kattavasta lausunnosta. Minä olen esittänyt neljää tarkistusta, jotka koskevat naisia työmarkkinoilla. Heitä syrjitään enemmän, mutta heidän työllistymisasteensa on myös heikompi. Ja lisäksi työmarkkinoilla olevat ovat enemmän taloudellisesti riippuvaisia ja saavat huonompaa palkkaa. Kuten muutkin kollegat, minäkin olen maininnut sosiaalirahaston käytön. Ja lisäksi puhuin näistä hoitajista. Tämä moninkertainen syrjintä on tärkeä se lisäksi tarkistus työpa- häirinnästä työpaikalla ansaitsee meidän huomiomme. Herra Houvitella on hyvä tarkistus viharikoksista ja vammaisuudesta. Tästä puhuttiin myös tilaisuudessa, jossa oli vammaisia joka puolelta Eurooppaa. Oli surullista kuulla, näiltä vammaisilta tästä, tä, tästä syrjinnästä, jota heidän kohdist, heihin kohdistuu heidän vammaisuutensa takia. Lisäksi pitäisi valtavirtaistaa vammaiset henkilöt koulutukseen ja koulutukseen ja koulujärjestelmään tarvitaan jonkinlaista tukea ehkä tällaisessa tilanteessa, eikä sitä pitäisi nähdä kustannuksia aiheuttavana toimena. Yksi seikka, josta en itse tehnyt tarkistusta, enkä nähnyt sitä muuallakaan, mutta ehkä en lukenut tarpeeksi tarpeeksi tarkasti. Tämä seikka nimittäin on riippumaton asuminen, sitäkin pitäisi vielä korostaa. Ja lisäksi yksi herra Kosan tarkistuksesta on minulle ongelmanne tarkistus 18. Hän puhuu siinä seksuaalista väkivallasta ja hän puhuu tapauksista, joissa jossa, ja, se, ja siinä puhutaan siis todistustaakasta, että todistustaakka olisi syytetyllä. Tämä ei kyllä ole ainakaan yhdistyneessä kuningaskunnassa eikä varmaan, ää, varmaan muualla EU-ssa oikeudellisesti mahdollista tämä todistustaakka asia hoitaa näin. Thank you so much for this discussion. Of course I will inform about... Kiitos tästä keskustelusta tietenkin minä informoin tästä eteenpäin. Kiitos. Kahdeksastoista syyskuuta puhutaan tarkistu- kompromissitarkistuksista ja FEM-valiokunta äänestää omalla mietinnöstä 30. Enää pääsemme kohtaan 15. Nyt vuorossa on Phil Penien joka voi esitellä nämä 45 tarkistusta, jotka on jätetty hänen esitykseensä. Kyseessä on Envi-valiokunnan mietintö ja ekoinnovointi työpaikkoja kasvojen peruspolitiikan avulla on aiheena. Olkaa hyvä. Thank you. Yes. Uh... Kiitos. Haluaisin kiittää kollegoita rakentavasta palautteesta. Olemme saaneet oikein myönteisiä tarkistusehdotuksia ja kiitän kollegoita näistä ehdotuksista. Otan tässä esille nyt muutamia myönteisiä seikkoja ja aion esittää seuraavien päivien kuluessa nyt sitten tarkistuksia ja toivottavasti saamme ne jaettua mahdollisimman nopeasti. Tällä Tämän lausunnon haluamme pitää hyvin kompaktina, tiiviinä. Ja yritin siis sitten todellakin pitää muotoilut hyvin ö, lyhyenä. Otan kuitenkin suurimman osan ehdotuksista mukaan lausuntoon. Ensinnäkin on tärkeää korostaa, että ekoinnovointi voi auttaa Euroopan 2020-strategian tavoitteiden saavuttamisessa. Muut alat, kuten esimerkiksi asuntojen energiatehokkuus, eh, eh, energiatehokkuus voi auttaa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Useat kollegat eh, korostavat koulutusta ja osaamisen parantamista niin, että ekoinnovoinnin työllistämispotentiaali voidaan täysimääräisesti hyödyntää. Näiden, nämä ehdotukset tuodaan suurimmaksi osaksi mukaan ja monet näistä ehdotuksista liittyvät nuoriin, nuoriin jotka haluavat työmarkkinoille. Haluaisin kuitenkin korostaa, että ei pidä jättää huomiota niitä ihmisiä, jotka pitäisi kouluttaa uudelleen, joiden teollisuuden alat ovat, ö, ovat menossa alamäkeen tai äh, häviämässä, kun siirrymme erilaiseen teollisuuden aikakauteen. Eli todellakin työllisyyden koulutus pitää, työllis, työ, ähm, työvoiman koulutus pitää ottaa huomioon. Koko hankkeessa on se idea, että ekoinnovoinnilla on mahdollisuus antaa erilaisia työllistymismahdollisuuksia. Euroopan laajuisesti kansalaiset voivat löytää osaamistaan vastaavia työpaikkoja. Ekovoinnovalla voidaan myös parantaa yritys, yritysten mahdollisuuksia ja, ja toi, saada tiettyjä aloja toipumaan. Meidän pitäisi myös antaa yrityksille mahdollisuuksia, mahdollisuuksia laajentua eri alueille. Ekoinnovoinnilla on myönteinen vaikutus työllisyyteen ja kasvu, kasvuun ja työllisyyttä ja kasvua pitäisi tässä korostaa. Todellakin olen tyytyväinen melkein kaikkiin tarkistusehdotuksiin ja yritän löytää aikaa ensi viikoksi varjoesittelyiden kokouksille, mutta emme ole löytäneet vielä valitettavasti salia oikeaan aikaan, joten toivottavasti saamme kuitenkin kokouksen aikaiseksi ensi viikolla. Jos emme onnistu siinä, meidän pitää vaihtaa näkemyksiä sähköpostitse, mutta toivottavasti vielä tämän kokoussalin pystymme löytämään. Kiitos. Merci, Madame la Présidente. Kiitos, puheenjohtaja. Puhunkin Saksaa. Aivan kuten täällä on jo sanottu, niin tämä siis linkki tähän 2020 strategian pitää säilyttää. Tässä muuten eh, se tuppaa keskustelussa unohtumaan, mutta se on hyvin tärkeää. Ei ole kysymys siitä, että olisi uudet työpaikat tässä kyseessä, vaan, vaan myös vanhoista työpaikoista ja sopeuttamisesta niihin. Se on hyvin tärkeä asia. Eh, minä olen myöskin tehnyt tarkistuksia ja erityisesti jatko- ja täydennyskoulutuksen sektorilla, mutta myöskin tutkimuksen alalla. Se on hyvin tärkeä elementti tässä. Tavoitteet ovat samat, e, eikä täällä nyt varmaankaan ole mitään ongelmia löytää näitä kompromisseja. Yhteistyö, siitä iloitsen jo e, ennalta. Ja sitten myöhemmin, kun me voimme yhdessä varjoesittelijöiden kanssa kokoontua, niin selitän vielä lisää. Kinga Kunz. Kinga Kunz. Kiitos, olen SDn varjoesittelijä. Tässä asiassa se on oikein hyvä tämä mietintö, joka todellakin edistää ekoinnovointia. innovointia ryhmämme on esittänyt useita tarkistuksia, jotkut jo mainitsitte. Minusta tuntuu, että täällä ei ole mitään suuria erimielisyyksiä, kun kävin tarkistukset läpi. Haluaisin vain lyhyesti vetää tämän yhteen ryhmämme kannalta. Olisi hyvä, että olisi älykkään ja vihreän kasvun lisäksi sosiaalisti kestävää ja mukaan lukevaa kasvua. Haluaisin myös korostaa jäsenvaltioiden vastuuta tällä alalla, sillä tässä korostetaan enemmän komission vastuuta, mutta vastuu kuuluu mielestäni molemmille. Tarvitaan myös pitkän aikavälin investointeja koulutukseen, koulutukseen. Tämä ei ole vain kerta investointi, vaan tarvitaan uudelleen raken, uusien rakenteiden luomista. Mainitsitte myös nuoret, että ekoinnovaatio luo heille uusia työpaikkoja, mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että tullaan siirtymään uudenlaisiin työpaikoihin näiltä perinteisiltä aloilta. Tähän pitää valmistautua koulutuksen osalta. On tärkeää muistaa myös, että tulee olemaan työpaikkoja, joissa ei vaadita korkeaa ammattikoulutusta, vaan ammattitaidottomillekin on tarjolla työpaikkoja. Tämä edistää sosiaalista inkluusiota. Me korostamme myös eri kykyjä, joita on kehitettävä ja naisetkin ottaa mukaan tähän koulutukseen. Mainitsimme myös sosiaalirahaston, jota voidaan käyttää, jotta ihmiset voitaisiin pitää töissä ja valmistaa heitä tällaisiin muutoksiin. Voitaisiin puhua myös kannusteista PK-yrityksille, jotta ne tulisivat mukaan tutkimus- ja kehityksen alan. Ei riitä se, mitä on Euroopan tasolla, vaan tarvitaan myös rajat ylittävää yhteistyötä ja yhteistyötä yritysten ja koulutuslaitosten välillä on huomioitava muutokset koulutuksessa niin, että synergiaa saataisiin aikaiseksi ja mentäisiin samaan suuntaan. Olisi hyvä, jos meillä voisi olla kokous, Jos tämä meillä on mahdollista, niin kyllä nämä asiat voidaan ehkä sähköpostitsekin hoitaa, koska ei tässä nyt kovin suuria esimerkiksi ole. Varmasti löydämme hyvät ratkaisut. Kiitos. Merci. Il n'y a pas d'autres demandes d'intervention. Kiitos, muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, eli esittelijä, olkaa hyvä. Kiitos. En usko, että tässä nyt kannattaa haaskata aikaa. Nämä kaksi puheenvuoroa olivat hyvin rakentavia ja varmasti löydämme ratkaisun, joka on sopiva kaikille näille kolmelle ryhmälle, jotka ovat täällä tänään paikalla. Kiitos. Kiitos. Tutkimme sitten kolmi kanta neuvottelujen tuloksia 18.9. Onko teille sitten kompromissiehdotuksia? Niistä äänestetään tämän jälkeen. Ja sitten ympäristövaliokunnassa 27.9. ja asiaviran täysistuntoon marraskuussa. Tämä asia on loppuun käsitelty. Näin pääsemme viimeiseen kohtaan, kohta 16, neuvottelutilanne neuvoston kanssa liittyen Euroopan sosiaalirahastoasetukseen. Ja halutaan huomioida myös eilinen 24. kolmikantaneuvottelu neuvottelu ja annan tässä puheenvuoron esittelijälle. Kiitoksia 24. trilogi, kuten sanoitte. Meillä oli, e, eilen olemme e, vakuuttuneet siitä, että komissiolla on todellakin kovasti tahtoa siihen, että 25 prosenttia kohesiorahaston varoista siirretään sosiaalirahastoon ja sitten, että tässä on yhteistä myöskin aluekehitysrahaston kanssa sillä tavalla, niin siis tämä on ajatus koko, koko keskustelun taustalla – Meidän valiokuntamme äänestys oli, oli myönteinen, mutta me tiedämme myös, että puheenjohtajamme ja minä me tiedämme, että meillä on tällainen kaksoistuki tästä sekä budjettivaliokunnan puheenjohtaja että parlamentin puhemies tarvitaan tähän tueksi. Ja me saamme tämän tuen, eli me emme ole mitenkään yksinämme tässä aluekehitysvaliokunnan eh, kanssa tai sen ehdotuksen suhteen. E, ja sitten pyritään siihen, että tämä ei säädeltäisi yleisasetuksella. Meillä on myöskin hyvin selkeä kanta sen suhteen, aivan kuten mandaatin kuuluu, että 25 eh, prosenttia käytetään köyhyyden vastaiseen taisteluun. tässä nyt ollaan rajamaastossa. Tässä erät asiat äh, ärsyttävät neuvostoa, mutta varmaankin tilanne kehittyy, koska meillä on tukea ulkopuolelta. Ja se, että 20 prosenttia köyhyyden vastaiseen taisteluun, en nyt tiedä onko puheenjohtaja samalla linjoilla kuin minä, mutta minun mielestäni tästä voitaisiin vielä neuvotella neuvoston kanssa – viimeisessä neuvottelussa. Työkokous oli erityisen hyödyllinen tämän nuorisotyöllisyysaloitteen kannalta. Ja tämän aloitteen tiimoilta muistutan teitä siitä, että neuvosto toivoo, että tässä rajattaisiin pääsy vain niiden, niille alueille, joissa on eniten nuoria 17-25 työttömänä ja jossa on yli 25 prosenttia siis tästä ikäluokasta on ö, työttömänä. Eli tällaisille alueille nämä varat suunnattaisiin. Muistutan teitä siitä, että meidän kantamme asiaan oli sellainen, että tästä mm, eh, ikäraja olisi 17-30 ja tänne otettaisiin jo valmistuneita nuoria mukaan mm, niissä maissa, joissa on hyvin paljon mm, ongelmia. Kolmas toiveemme oli se, että tämä nuorisotyöllisyysalue olisi käytettävissä alueella, jossa on yli 20 prosenttia nuoria 17-25-vuotiaista. Me olemme huomanneet myönteistä kehitystä sillä tavalla, että neuvosto on hyväksynyt joilla on yli 25 prosenttia nuorisotyöttömiä, että neuvosto hyväksyy tämän ikäluokan eh, jatkamisen 30 ikävuoteen saakka. Eli tällainen laajennus tuntuisi menevän läpi neuvostossa. Kuitenkin päinvastoin sitten saimme, mm, saimme eh, saimme tämän prosenttiluvun suhteen kuitenkin vastaamme sen, että tässä ei ratkaisua tullut. Me halusimme nimenomaan ottaa keskiarvon mukaan, joka on 22,9 prosenttia tämä nuorisotyöttömyysluku Euroopassa. Me halusimme, että että ne alueet, joissa on yli 22,9 prosenttia työttömiä, eli siis yli Euroopan keskiarvon, että sellaiset alueet voisivat hyödyntää nuorisotyöttömyysaloitetta. Italia sitten neuvostossa sano, totesi, että ei tätä pitää, pidä enää laajentaa. Mutta se, että tässä on etu, painotteisuus vuosille 2014-2015. Se on tehtävissä, mutta meille sanottiin, että tätä ei pidä laajentaa 30-vuotiaisiin eikä pidä laajentaa myöskään yli keskimääräisen työttömyyden alueille. Meillä sitten Eurostat antoi tietoja näistä alueista. Mm-hmm missä tämä mm, näistä alueista, jotka ovat 22,9 ja 25 prosentin välillä. Minä en nyt niitä laskenut tarkkaan, mutta ei tämä nyt mitenkään vesitä hanketta. On tarkoitus katsoa kutakin aluetta maakohtaisesti erikseen, jotta tämä jotta voimme ajaa tähän viitearvoksi tätä keskimääräistä nuorisotyöttömyyden prosenttilukua. Ja lopuksi pari pientä asiaa. Minä voin teille kertoa siitä, että maanantaista lähtien, siis budjettikokouksen jälkeen, niin näissä neuvotteluissa ei ole otettu vuodelle 2014 tätä nuorisoaloitetta mukaan ollenkaan. Nyt meidän täytyy vähän katsella näitä tietoja ja verrata niitä toisiinsa, joita meillä on, mutta tämä on todellakin hämmentävä asia. Sitten toinen asia, minä käännyin neuvoston puoleen kuitenkin eilen – se, että meillä on tiettyjä viitearvoja, ymmärrettäviä arvoja ja sellaisia asioita, jotka mm, kansalaiset ymmärtävät ja heillehän pitää selittää niin, me tiedämme, että 2012 eräät maat pääsivät tästä irti neuvoston päätöksellä. Eli tässä nyt neuvostossa on, on menettelytapoihin nähden vähän eroavaisuutta neuvoston sisällä. Toivottavasti nyt sitten tässä tuli kokonaiskuva tilanteesta ja korjaan, jos näin ei ollut budgétaire lundi, vous parlez des, des ministres. Kun puhutte budjettipäätöksestä maanantain tarkoitettu valiokuntaamme vai ministereitä? Adio. Minä siis puhuin ministereistä tai heidän edustajistaan. Voilà. Öö... Budjettineuvostosta siis. Minulla ei ole tästä mitään tietoa. Haluaisin vain lisätä pari huomiota. Ensinnäkin Se, mitä 30 vuodessa on täällä saavutettu, on neuvoston mielestä riippuvaista nyt tästä 25 prosentista alueittain. Mm, ja tässä on nyt kuitenkin tällainen tilanne. Ja sitten toinen seikka, jonka halusin mainita, tämä tuntui täysin mahdottomalta edellisellä kaudella. No, meillä on nyt suora viittaus nuorissa takuuseen tässä asetuksessa. Tämä oli meille tärkeä seikka ja tämä on nyt saatu aikaiseksi. Onko vielä selvennyspyyntöjä? Sopiiko tämä kaikille? Me onnittelemme neuvottelutiimiä ja tapaamme sitten seuraavalla kerralla, kun on pidetty 25. trilogi ensi viikolla Strasbourgissa. Näin olemme saaneet työt loppuun vietyä. Jos mitään muuta ei ole muissa asioissa, niin tapaamme 18.9. Kiitos.